Jan, at least we need you to sit down and, because we would like to start. Voisitteko nyt istuutua, koska meidän täytyy pikkuhiljaa aloittaa kokous. Arvon kollegat, haluaisin aloittaa kokouksen, koska meillä on hyvin paljon asioita esityslistalla ja vain vähän aikaa tärkeiden asioiden käsittelyyn. Tämän aamun esityslistalla on ensinnäkin Jan Olbrichtin lausuntoluonnos, joka koskee unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavia varainhoitosäännöksiä. Niin ikään meillä on komissiosta paikalla Jean-Jean, joka on budjettipääosaston varapääjohtaja. Hän voi kertoa meille enemmän tietoja siitä, missä mennään varannotasetuksen uudistamisen suhteen heti sitten, kun esittelen puhunut. Komissio puhuu heti lausunnonlaatien jälkeen ja sitten muuta. Hyvät kollegat, voisitteko nyt hieman rauhoittua? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minun täytyy kertoa teille tästä työmetodista meidän valiokunnassamme mitä tulee Euroopan parlamentin neuvoston asetukseen koskien rahoitus varainhoitosäännöstöä, jota sovelletaan vuotuiseen talousarvioon. Yleensähän me keskustelemme rakennerahastoasioista, siis kuinka paljon rahaa on käytössä ja kenelle varat myönnetään. Joten tietynlainen työrytmi on liittyen rahoitusnäkymiin sitä vastoin. Menopuoli ja miten valvotaan rahavirtoja, niin kyllä se on myös eri toimivälinten välisestä toimivaltuudesta, kun taloutta hoidetaan. Ja näitä kysymyksiä tässä käsitellään toisaalla eri asiakirjassa. Sen takia Euroopan parlamentti jälleen kerran, nimittäin muutama vuosi sitten näin on jo tehty, siis todellakin varmaan sata kertaa parlamentti nyt alkaa työn siitä, että voitaisiin päivittää varainhoitoasetusta. Parlamentin työ liittyy komission valmistamaan asiakirjan viime vuodelta ja siitä on käyty erittäin vilkasta keskustelua niin komissiossa kuin neuvostossakin, joten haluaisin eh, kertoa hiukan tästä tematiikasta, vaikkakin se on varsin monimutkaista ja ei kovinkaan houkutteleva asia käsitellä. Se koskee siis äärimmäisen tärkeä sääntöjä, vara, <coughs> anteeksi, varavirto ja niiden valvonta. Esittelijä Ingeborg Gressle työryhmässä, joka on työstänyt jo kuukausina tätä asiaa, niin hän on laatimassa Euroopan parlamentin versiota, mutta koska on kysymys lainsäädännöllisestä tekstistä, Euroopan parlamentin ehdotus laaditaan niin, että siihen liittyy tavallaan tällainen tarkistuspeli koskien varainhoitoasetusta. Näitä tarkistuksia on nyt useita satoja ja suuri keskustelu, joka on jo alkanut parlamentissa, koskee sitä, kuinka yksityiskohtaista parlamentin työn pitää valmisteluvaiheessa olla, kun tehdään tämä ehdotus asetusluonnoksesta. Nyt jo, haluan siis välittää, millainen tunnelma tässä keskustelussa on. Sanoisin, että jäsenvaltiot, siis neuvosto, olisi pitänyt parempana sellaista, että varainhoitosäännöstö olisi mahdollisimman yleisellä tasolla. Ja hän halusi, he haluaisivat, että tämmöistä alakohtaista säädöstä. Tämä on siis neuvoston kanta ja varsin usein toistetaan, että ei pidä säännellä liian yksityiskohtaisesti ja kaikki pitää liittää niin sanottuihin alakohtaisiin säädöksiin. Parliament talk to even to the... Mikä täällä keskustellaan avustajien ja neuvonantajien kanssa, niin keskustelusta on täysin mahdotonta. Älkää ainakaan pitääkö noin kovaa ääntä. Tästä ei ole muuten mitään. Komission versio on hiukan erilainen. Komissio pitää joitakin kysymyksiä sellaisena, että niitä pitäisi säädellä, säännellä hiukan enemmän, vaikkakin voidaan huomioida, että tapaa jolla parlamentin esittelijä on toiminut, ei täysin ole hyväksyttyä komissiossa, koska komissio kerran on sitä mieltä, että me ehdotamme sellaista, että tehdään ratkaisu, yksityiskohtaisia ratkaisuehdotuksia tässä varainhoitosäädöksessä, eikä jätetä mitään tilaa näille alakohtaisille säädöksille, vaan sinun usein kuulette sellaisen mielipiteen, jonka mukaisesti parlamentti haluaisi toteuttaa niin kutsuttua mikrohallinnointia, nimittäin parlamentti siis haluaisi, että kaikki yksityiskohdat otettaisiin mukaan asetukseen. Tietenkin esit, parlamentin esittelijän työssä kaikkialla näemme, että esittelijä Rova Gressle välittää joitakin osia täytäntöönpanevasta asetuksesta varainhoitoasetukseen. Joten tämä yritys pyrkii siihen, että parlamentti tekee yhteispäätöksiä, mutta että sillä olisi myös mahdollisuus valvoa yhdessä varankäyttöä. Tällainen tunnelma siis yleensä on. Toisaalta meillä on tämä meidän lähest- asia, esittelijämme lähestymistapa, joka haluaa mennä varsin pitkälle varainhoidollisiin yksityiskohtiin saakka, ja sitten taas komissio haluaisi säännellä joitakin asioita, mutta ei liian yksityiskohtaisesti sitten taas neuvosto, joka haluaisi todellakin pysytellä todella yleisellä tasolla. Zakończyły się w całej procedurze legislacyjnej. Niin kuitenkin kaikki loppuun joulukuuhun mennessä tänä vuonna. Siis tämä on todella kiireellistä työtä tässä tarvitaan. Aktiivista toimintaa, voidaankin odottaa, että lopullinen versio eh, parlamentin tarkistuksesta tulee tarkasteluun heti lommaan jälkeen. Ehdotan tässä vain yhtä pientä fragmenttia, joka koskee yhtä kohtaa varainhoitoasetuksessa, nimittäin jaettua asianhoitoa, shared management, koska se koskee suoraan aluepolitiikkaa ja kohesiopolitiikkaa. Tässä lausunnossa siis löydätte to- toisaalta selkeän, erittäin selkeän määritelmän, jossa todetaan, että silloin kun on kyse tällainen yhteishallinto, jaettu hallinto, niin se tarkoittaa, että eri täytäntöönpanotehtäviä delegoidaan jäsenvaltiotasolle. Tässä on kyseessä tarkistus kolme. Se on sanottu todellakin selvältä. Tämä voi tuntua ihan ilmeiseltäkin asialta itsestäänselvyydeltä, mutta kun komissio toteuttaa talousarviota yhteistyössä, niin kyseessä on toteuttamistehtävä. Sitten täällä on yritys käsitellä varsin tästä kysymystä koskien kohesiopolitiikkaa. Joten tämä, tästä mainitaan lyhyesti meidän varanhoitoasetuksessamme keskusteluun koskee sitä, kenen täytyy akkreditoida ne toimielimet, jotka hoitavat näitä ohjelmia pitkien keskustelujen jälkeen komission, neuvoston ja parlamentin esittelyn välillä. Kanta, joka nyt on noussut esiin, on sellainen, että jokaisessa jäsenvaltiossa tarvittaisiin yksi ainoa akkreditointitaho, joka sitten on vastuussa hyväksynnästä, mutta myös siitä, että ne akkreditoidut järjestöt myös täyttävät ehdot. Tämä on ensimmäinen ratkaisu. Kaikkein tärkein keskustelu koskee sitä seikkaa, että pitäisikö nämä akkreditointiasiat hoitaa komission tasolla. Siis komissio, Euroopan komissio itse hyväksyisi kaikki ne tahot ja järjestöt, jotka hoitavat operatiivisia ohjelmia Meillä on kokemusta tällaista ohjelmakaudesta. Me tiedämme, että hyväksyntämenettelyt ovat varsin pitkiä ja tämä voi sitten taas viivy, viivyttää ohjelmien käytännön toteuttamista. Se, että olisi tällainen EU, ja, ja, jäsenvaltiotasoinen akkreditointitaho, siis selvästi sanottuna maat itse kantavat vastuun politiikkojen toteuttamisesta edelleen tämä akkreditointiviranomainen hyväksyisi ne eri järjestöt, jotka ne taas toteuttaisivat käytännössä operatiivisia ohjelmia tai toiminnallisia ohjelmia. Ja juuri tämä viranomaistaho myöntää sopimukset. ja sitten, ne, ja sitten se niin hyväksyy nämä akkreditoidut järjestöt. Ja täällä tarkistuksessa viisi on tietoa koskien ensinnäkin ö, tästä hyväksynnantavasta viranomaisesta, jonka pitää varmistaa, että toiminta sujuu asiallisella tavalla ja samassa tarkistuksessa – tarkistuksessa viisi on tietoa koskien hyväksynnän saaneiden tahojen vastuusta. Minkälainen vastuukenttä niillä on. Sitten huomaatte, että asetuksesta löytyy tietoa koskien hyväksynnän saaneiden järjestöjen vastuuta, tästä tilien selitys, selvitystä aina seuraavan vuoden maaliskuulle saakka. Puhun tästä sen takia, että meidänkin valiokunnassamme käydään keskusteluita pohditaan, miten budjetin vastuuvapausmenettely sujuu ja voitaisiinko kenties tätä prosessia hieman nopeuttaa koskien vastuuvapausmenettelyä. Mutta kuitenkin on käynyt ilmi, että sitä ei voida nopeuttaa ja tähän, tähän koko hommaan menee väkisinkin vuosi. Tässä on varsin selkeitä tietoja siitä, että ensimmäisen maaliskuuhun saakka pitää tilit selvittää. Sitten on erittäin tärkeä uusi elementti koskien eurooppalaisia rahastoja ja niistä käytävää keskustelua, nimittäin niin sanottu management declaration, tällainen sääntöjen mukaisuus, julkilausuma, joka hyväksytyn, hyväksynnän saaneen järjestön täytyy antaa, siis näiden tahojen, jotka ovat vastuussa operatiivista ohjelmista, niiden velvollisuutena on antaa tällainen Management Declaration-asiakirja. On käyty keskustelua parlamentissa kansallisista ilmoituksista tämä keskustelu ei, ei ole päättynyt menestyksekkäästi. Ja jos ei tällainen ilmoitus ole pakollista, niin silloin otetaan käyttöön tämä Management Declaration ja liittyy näihin hyväksynnän saatte saaneisiin tahoihin ja järjestöihin. Minä olen siis laat... Tätä puhutaan hyväksynnän antavan tahon va- vastuusta ja samoin näiden järjestöjen vastuusta, jotka ovat saaneet tämän hyväksynnän. Ja sitten kun puhutaan yhteisestä hallinnosta, komission kanssa tämä on meille tärkeää ajatellen kohesiopolitiikkaa. Jos tällainen kohesiopolitiikka lähtee käyntiin, niin silloin jäsenvaltioiden täytyy nimetä hyväksynnän myöntävä viranomainen ja sitten taas se, ne järjestöt, jotka sen hyväksynä saavat. Sitten Sitten virheisiin. Siitä käydään, niistä käydään myös keskustelua. Siedettävä riskitaso, hyväksyttävä riskitaso. Hmm. Tämäkin on varsin erikoista tuntunutta keskustelua, koska tiedetään kyllä, kuinka arvioidaan kohesiopolitiikkaa. Ja tämä tietysti koskee meidän valiokuntaamme suoraan. Puhutaan virhetasosta. Tilintarkastustuomioistuin on todennut esimerkiksi, että kohesiopolitiikassa virhetaso on erittäin korkealla tasolla. Nyt kuitenkin ollaan päästy paljon alemmalle tasolla ja kysymys kuuluu, mitä sitten pitää tehdä, kun taso on liian suuri virheiden kohdalla. Tämän takia on otettu käyttöön virhekäsite. Tässä ei ole kyse rikkomuksesta, vaan virheestä. Sitten tähän liittyy myös riskikäsite. Riski tehdä virheitä, sekin voidaan jotenkin laskelmasti hoitaa. Ja on sitten tämä siedettävä riskitasokäsite. Toisa, toisin sanottuna tässä asetuksessa on otettu käyttöön sielletyn riskin käsite, joka siis sulkisi pois tietyn tyyppiset toimet. Jos johonkin toimintaan liittyy liian korkea riski, virheriski, niin silloin tällaisen toimintaan ei pitäisi ryhtyä. Kyse on siis ex ante arvioinnista. Siis tilintarkastustuomioistuin käyttää kansainvälistä virhestandardia, jossa määritellään siirretyn virhe, virheen taso kahteen prosenttiin. Kysymys kuuluu, onko kohesiopolitiikan innovaatiotoimissa tilaa korkeammalle hyväksytön riskin tasolle. Tiivistään ensinnäkin Parlamentti tekee työtä lainsäädännöllisesti varanhoitoasetuksen kohdalla. Täällä on siis osia, jotka koskevat myös kaikkia politiikan alueita. Sitten on yksi osa, joka koskee jaettua hallintoa. Lausunto, jota laadin, tulen keskittymään tähän jaettuun hallintoon. Ja sen takia täällä on äärimmäisen tärkeitä elementtejä, mitä tulee kohdallisuuspolitiikan toteuttamiseen. Tämä koskee todellakin näitä hyväksyn, hyväksymismenettelyitä ja pyritään myös vähentämään järjestöjä. Tällä hetkellä on instituutioita, hallintoinstituutioita olemassa, maksujärjestöjä ja sertifiointijärjestöjä. On ehdotettu, että sertifiointi suoritettaisiin myös hallintojärjestön kohdalla, siis kolmen instanssin sijaan olisi vain kaksi. No onko tämä nyt joku vallankumous? Ei todellakaan, mutta kuitenkin tässä saadaan aikaan huomattavaa yksinkertaistamista toimissa. Kiitos. For your, uh... Kiitoksia Jan. Kiitoksia myöskin kärsivällisyydestänne. Nyt haluaisin pyytää, että komission budjetista vastaava pääjohtaja Jean-Jean Jean, Saint Jean esittää puheenvuoron. Me pyysimme komission edustajaa paikalle. Mikäli varjoesittely sopii, kuulisimme nyt saman tien pääjohtajan näkemyksiä, jotta saisimme tietää, missä vaiheessa prosessi nyt ollaan mennessä. Janhan sanoi, että hyvin paljon pulmallisia kysymyksiä liittyy vielä itse prosessiin ja siihen, miten tämä asetus tullaan hyväksymään. Te, Monsieur Saint-Jean, voitteko nyt mahdollisesti esittää puheenvuoronne? Kävisikö tämä <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee prosessin vaiheeseen, jos nyt ollaan menossa? Me totesimme jo, että eilen Koreper hyväksyi epävirallisen kantansa, josta sitten keskustellaan Euroopan parlamentin kanssa ja neuvotellaan. Uskoakseni asiat alkavat nyt kulkea hieman nopeammin ja tulevina viikkoina vauhti kiihtyy. Toivon mukaan uusi asetus voisi astua voimaan ensimmäinen tammikuuta 2012. En tiedä päästäänkö tähän, kun otetaan huomioon, miten monimutkaisesta prosessista on kyse. Oli miten oli tämä kuitenkin se tavoite, jota komissio ainakin haluaisi viedä eteenpäin, edistää. Ja tämän pohjalta me tällä hetkellä teemme työtä neuvoston ja parlamentin kanssa. Ehkä yksi yleinen huomautus siihen, mitä herra Olbrich totesi yleisestä lähestymistavasta. Kuulin sanan micromanagement ja haluan sanoa teille, että tämä on erittäin suuri huolenaihe komission puolella ja myöskin neuvostossa ja myöskin parlamentissa. Tuntuu olevan sellainen suuntaus, että nyt halutaan säännellä kaikkea, kaikkea, kaikkea halutaan lainsäädäntöä ja aivan yksityiskohtaistakin sellaista. Ja tämä on vastoin eri toimielinten autonomiaa ja myöskin budjettikysymysten kannalta ja budjettivallan käyttäjien kannalta silloin, kun on kyse mikrotason hallinnoinnista budjetin täytäntöönpanossa ja budjetissa itsessään lainausmerkeissä kun tarkastellaan operatiivista vastuuta, joka niin ikään voi olla kritiikin aihe silloin, kun budjetin täytäntöönpanon valvonnasta on kyse. Joten nyt halutaisin erottaa täytäntöönpano elin ja toisaalta lainsäätävä elin ja halutaisin luoda hyvä rajanveto eri asioiden välille. Vastuu, rajat, halu, vastuurajat halutaan määritellä täsmällisesti. Siksi olisi tarpeellista yksinkertaistaa pikemminkin täytäntöönpanoa ja yksinkertaistaa tekstiä, asetusta. Tämä on se tavoite, jonka puolesta 23 ministeriöt vedonneet hiljattain elättivät kirjeen komission puheenjohtajalle ja budjetista vastaavalle komissaarille. Tämä on erittäin suuri huolenaihe komissiossa. Nyt käydään vuoropuhelua parlamentin ja neuvoston kanssa. Olemme onnistuneet yksinkertaistamaan joka yksinkertaisesti loppujen lopuksi on hyödyksi myöskin niille, jotka saavat etua yhteisön talousarvioista. Tarkoituksena on hallinnoida rahaa tehokkaammin ja paremmin kuin aiemmin. Mitä tulee herra Olbrechtin mietintöön ja hänen ehdotuksiinsa? Minulla on pari lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin, miten sanoisin tämän, olemme hyvinkin tyytyväisiä yleisesti ottaen herra Olbrechtin ehdotuksiin. Minulla on kuitenkin kaksi kommenttia. Entinäkin, ensinnäkin jaettu hallinto, artikla 55 asetusehdotuksessa. Meillä on kaksi tarkistusta, jotka aiheuttavat tässä ongelmia. Ensinnäkin tarkistus neljä. Siinä edellytetään siis may-sana on muutettu shall-sanaksi. Tämä pakottaa komission. I'm sorry. Pyydän anteeksi, hyvät kollegat. Nyt kohta pyydän kaikkia poliittisia neuvonantajia ja avustajia poistumaan salista, koska emme voi käsitellä esitystä ensimmäistä kohtaa tässä metelissä. Tietysti olette innokkaita seuraavan asian tiimoilta jo, mutta teidän mölinänne ja metelin, metelöintenne tekee työst, työnteosta täysin mahdotonta. Edustaja Keletta mukaan luettuna valiokunnan jäsenet haluavat nyt jatkaa työtään ja te teette tästä kyllä aivan mahdottoman tehtävän. Anteeksi nyt vain, mutta tämä on kyllä viimeinen varoitus. Mikäli tämä meteli jatkuu, pyydän, että kaikki avustajat poistuvat paikalta yksinkertaisesti. Pyydän anteeksi tätä meteliä. Voitte jatkaa. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tarkistuksen neljä, jota Olbricht nyt esittää? Siinä vaaditaan, että komissio arvioi kaikkia jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontatoimia. Tämä on velvoite, joka tarkoittaisi sitä, että komission pitäisi ottaa enemmän resursseja käyttöön, resursseja, joita komissiolla ei ole yksinkertaisesti. Valvontapuolella voidaan tehdä pistokokeita jäsenvaltioiden tasolla, mutta mikäli olisi pakko valvoa kaikkea, tämä aiheuttaisi valtavan suuren ongelman – hallinnointipuolella. Tähän emme pysty. Ja tässä on myöskin suuri riski. Saattaa olla, että ohjelmien täytäntöönpano tai käynnistyminen viivästyisi. Olisi paljon parempi, mikäli pidetään kiinni englannin kielen sanasta may. Tämä antaa hieman joustavuutta, liikkumavaraa. Toinen huoli liittyy Olbrichtin tarkistukseen numero kolme. Siinä poistetaan jäsenvaltioiden velvoite asettaa rangaistuksia tuen saajille eurooppalaisen lainsäädännön ottamatta jättämisestä. Ja tämä poisto ei meidän nähdäksemme ole millään tavalla perusteltu. Toivoisimme, että komission alkuperäinen ehdotus palautettaisiin tähän takaisin, mikäli esittele tietystikin sopii tämän. Ja mikäli esitään tekee, komissio on tyytyväinen. Entä sitten siirtävän riskin taso, johon Olbricht viittasi? Tämä on erittäin monimutkainen, spesifinen käsite. Tiintarkastustoimijoistoin on tehnyt hiljattain julkaistussa kertomuksessaan useita ehdotuksia, joita me olemme arvioineet siirrettävän riskin tason osalta. Tarkoituksenhan on yksinkertaista asioita ja valvonnan kustannukset, mikäli valvonnan kustannukset ovat suuremmat kuin mahdollisuus säästää rahaa, niin ei tämä käy päinsä. Meidän täytyy saada tasapaino aikaan. Valvonta täytyy hoitaa sellaisella tavalla, että valvonta on oikeassa suhteessa saavutettuun hyötyyn. Suurta keskustelua on käyty neuvostonkin puolella Tämä koskee jäsenvaltioita ja myöskin tilintarkastustuomioistuinta. Tilintarkastustuomioistuin on perin teki nämä ehdotukset. Kummallakin puolella vastustetaan voimakkaasti sitä, että näin tehtäisiin. Komissio katsoo, että siirrettävän riskin taso ei tulisi lainsäädäntötekstiin, vaan asiakirjan, joka liitetään alakohtaisiin kohtiin silloin, kun on kyse näistä rahoitusselvityksistä. Tämä liitettäisiin sinne. Tämä on meidän ehdotus tässä suhteessa. Kiitos puheenjohtaja. Uh, thank you very much and... Kiitoksia paljon. Hyvät kollegat, mikäli nyt kiinnittäisitte huomiota siihen, mitä nyt sanon. Ehdotan, että tämä nyt pyyntö sinulle, Jan. Ehdottaisin, että keskeytämme tämän asian käsittelyn ja hoidamme äänestykset tähän väliin koska keskustelun jatkaminen näissä olosuhteissa on äärimmäisen vaikeaa. Jatkamme tätä keskustelua sitten, kun olemme hoitaneet äänestykset, joten halusin lämpimästi kiittää tässä yhteydessä komission edustajaa. Saimme kaiken tarvittavan tiedon. Ehkä voisi jättää yhden avustajan tänne paikan päälle, niin että äänestysten jälkeen vielä voitaisiin jatkaa siihen, mihin jäätiin. Nyt ei ole muuta vaihtoehtoa kyllä kuin keskeyttää tämän asian käsittely. Ja mennä äänestyksiin. Sopiiko tämä nyt kaikille? Jan? Sopiiko tämä sinulle, Jan? Hyvä, kiitoksia paljon siitä. Arvon kollegat, nyt me aloitamme äänestykset. Uh, and the right people because there are plenty of members and we, we will do a check. do a check the machine yeah. will tell us, but also that the members they want to have. Okay. Uh, dear, dear colleagues, in particular dear... Arvon kollegat ja varsinkin koordinaattorit, pyytäisin nyt, että tarkistaisitte, onko teillä kaikki tarvittavat henkilöt paikan päällä. Tarkistamme myöskin koneäänestyksen avulla, onko täällä liikaa ihmisiä äänestämässä. Mikäli teillä on riittävästi jäseniä paikan päällä, niin teidän tehtävänne on sitten hoitaa asia kuntoon. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että nyt tarkistamme sen, että teidän äänestyskorttinne ja koneenne toimivat. Voisitteko pistää kortit koneeseen, niin tehdään koeäänestys. We open the vote. Äänestys alkaa. Uh, So we have yeah. finished. Yeah. So we have PP plus five, socialist plus one. I, I hope you have heard. Toivottavasti kuulitte, EPP-läisiä on viisi liikaa, mutta myös sosialisteilla on myös siellä yksi synnyntekijä liikaa. Yksi liikaa sosiaalidemokraatilla. No niin, jotta nyt on hyvä. Hyvät kollegat, nyt SD-ryhmän osalta kaikki on kunnossa, mutta EPP-läisiä on edelleen yksi liikaa. Aloitetaanpa uudelleen tämä koeäänestys, jotta saadaan asiat nyt selväksi. Äänestys alkaa. Äänestys jatkuu. Edelleen yksi EPPssä liikaa. One, one. Can you restart? Yeah. We start again the vote. We start again the vote. Vielä kerran. Aloitamme alusta. Niin se ei näy, mutta emme tiedä, onko siellä nyt liikaa vai ei. Eli teillä on tässä nyt tietty riski. No niin, nyt siirrymme siis Piiperin mietintöön. Kuten tiedätte, tämä on mietintö. Ehkä Markus voi korjata, mutta tässä on 569 tarkistusta ja Meillä on noin 30 kompromissitarkistusta, joista on päästy sopuun 30 kompromissia. Ja muistan, että, että työllisyysvaliokuntakin oli mukana 50 säännön nojalla mietinnön laatimisessa. Ja työllisyysvaliokunnan lausunto hyväksytään ilman äänestystä. Tämä johtuu siitä, että he päättävät silloin, kun heillä on toimivalta ja silloin, kun heillä ei sitä ole, niin sitten äänestämme tarkistuksista. Kaikki on varmasti selvää. Voimme aloittaa. Ensin tarkistus 59 puolesta vastaan. Hylätty. 60 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 61. Äänestys alkaa. Kaksi ääntä EPPllä liikaa. En tiedä miten se on mahdollista, mutta näin nyt vain on. Äänestys pitää ottaa uudelleen, eli pyytäisin, että kaksi EPP-kollegaa jättäisivät äänestämättä. Äänestys alkaa uudelleen. Yksi EPP. Voisiko joku ottaa sieltä nyt kortin pois? Meidän täytyy siis aloittaa jälleen kerran alusta. Äänestys alkaa. Siellä on edelleen yksi EPP-ääni liikaa. Eli poistamme tästä nyt vain yhden äänen. EPP taitaa vastustaa, jos oikein ymmärsin. Meidän täytyy siis aloittaa vielä kerran, sihteeristä näin sanoo. No niin, nyt näyttäisi kaikki olevan kohdallaan. Äänestys päättyy. Nyt. 24 puolesta, 21 vastaan. Hyväksytty. 62 puolesta, vastaan. Tyhjää. Hylätty. 63 puolesta, vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 64 puolesta, vastaan. Tyhjää. Hylätty kuusi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, siihen liittyy suullinen tarkistus, jos kukaan ei vastusta suullista tarkistusta eikä näyttäisi vastustavan, joten 65 puolesta muutetussa muodossa vastaan tyhjää hylätty, 66 raukeaa, 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta Markus Piper. A, tässä on Fehler in der... Tässä on virhe äänestyslistassa. Haluaisin suositella, että kansanpuolue hyväksyisi tämän tarkistuksen. 72, you mean? Tarkoitat siis 72. 73. Lambert. Uh, is it right that... Onko totta, että me äänestimme jo 72 tarkistuksesta? No sitten tiedän, missä mennään. Sitten 73. Mikä nyt ymmärrän oikein? Esittelijä voi hyväksyä 73 tarkistuksen. Kyse on urheilusta, eikö niin? Tietysti nimellekin vuoksi olen jo innostunut urheilusta. Kansanpuolue tukee plussaa tähän kohtaan. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7.4 on vedetty pois. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi viisi toinen osa. Tässä on kolme osaa. Äänestämään ostan toisesta osasta viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 ei sittenkään se raukea. Samoin 101. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sata yhdeksäntoista puolesta. Yksi yksi yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 120 puolesta vastaan. Tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistakaamme se koneellisesti. 120 äänestys alkaa. Kaksi EPPn ääntä liikaa. No vielä yksi. Äänestys alkaa uudelleen, hyvät kollegat, 120 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24-21 äänin. 121 suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Jos ei, äänestämme muutettuna puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 122. Äänestys alkaa. Edelleen yksi EPPn ääni liikaa. En voi sille mitään, olen pahoillani, mutta yksi ääni on liikaa. Ja tämä täytyy nyt ottaa uudelleen, jotta tämä menee säännönmukaisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä, kuten näette. Kyllä EPP tietää, mitä siellä tehdään. 123 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 125 puolesta. Vastaan tyhjää. Luulen, että se oli hylätty. Jos Elisabeth siellä huutaa, että tarkistetaan, niin tarkistetaanpa sitten. 125 äänestys alkaa. Yksi EPP. Edelleen liikaa. Otamme uudestaan. Avaamme äänestyksen uudestaan. 125 otetaan uudelleen koneäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 6. Olkaa hyvä. My colleagues. Olisin sanoa vain kansanpuolen kollegoille, että ne, jotka äänestivät nyt oikeasta numerosta, Niin, toivottavasti hoidatte homman oikein, koska emme halua ärsyttää ihmisiä. Mikäli ihmiset eivät tule paikalle, niin puheenjohtaja tietystikin päättää, enkä minä. Compromise 6. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 100. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaan nopeasti. Yksi epäpeläinen liikaa. Aloitamme äänestyksen uudestaan. 171. We reopen the vote and... Olen pahoillani. Aloitamme äänestyksen uudelleen. 171 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Nyt 173, jossa on suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Äänestämme siis muutetussa muodossa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 raukeaa. So we vote 183. Uh, Who is in 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pyydän, että sihteeristö seuraa hyvin tarkkaan, että ymmärrämme missä mennään. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan, tarkistetaan. Näytti aivan selvältä. No hyväksytty siis. 186 puolesta vastaan tyhjää. Markustaman hylätty, eikö niin? 187 puolesta vastaan tyhjää. Hylä, hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hylätty. 202 No, tarkistetaan 201. Äänestys alkaa. Yksi EPPstä liikaa. I have to look. Tällä hetkellä täytyy ottaa selville, onko tämä nyt kissa vai hiiri. Minun täytyy tarkistaa asia. Pysykää nyt yhtenä ryhmänä tällä välin. 16. I don't know about, uh, they have to have C17, so we can, I think, should be okay, depends uh, what they do. Uh, could in the meantime somebody from uh, the political advisors... Voisiko joku poliittisesta neuvonantajista nyt katsoa? EPPllä saa olla 17 äänestäjää, puheenjohtaja mukaan lukien. Ehkä et laskenut minua. Dear colleagues, could EPP just stand up so we can... Voisivatko EPP-läisten äänestäjät nyt nostaa tässä seisovan? Näin se ehkä selviäisi helpommin. Exposing you to. Pyydän anteeksi tä- tällaista menettelyä. 11, 12, 13, 14, 15. I count. And I myself. One, two,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 Yeah. We've got all the titulars except uh, two. two. So they have to decide which It's up to the group to decide eh, who votes. Yes, yes, no problem. Tenemos los, todos los titulares menos dos, ¿no? Nicolás y Estarás no están, ¿no? No están, ok we, uh, we have. Uh, okay. Are we finished? No niin, onko nyt valmista? Voimmeko jatkaa äänestyksen, hyvät kollegat? Nyt jatkamme siis äänestämme 201. Koneäänestyksenä ja koneäänestys alkaa. 201 äänestys alkaa. Äänestys päättyy selkeällä enemmistöllä hyväksytty. Hyvät kollegat, 176 ja 177 jäivät välistä. Niistä pitääkin äänestää, joten pyydän teitä katsomaan listassa vähän taaksepäin. 176 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 177 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt sitten 202 puolesta. Puolesta 202 vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. 202 äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tämä on hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää Luulen, että se on hylätty, mutta voimme tarkistaa sen. Tarkistetaan 208 nopeasti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on todella hylätty. 210 puolesta. Vastaan tyhjä Hyväksytty. 211. Raukeaa. Joten 213 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää Luulen, että se on hyväksytty, jos kukaan ei täällä huuda. No tarkistetaan. 216. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24-21 hyväksytty. Kaksisataayhdeksäntoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 222. Tämä on hankala äänestys, joten jos näette, että jokin menee pieleen, niin ilmaiskaa heti siitä. 222 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt pieni hetki. Yes, please, Monsieur Laurent. Sur le 218. 218. Uh, it, it fell because 216 was adopted. Se raukesi, koska 216 hyväksyttiin. Seuraavaksi otamme 225 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan. Tarkistetaan 228. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että se on hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan. Tarkistetaan 231. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 232 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 233 ja 34. Ne ovat identtisiä, joten otetaan ne yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Taitaa olla selvästi hyväksytty. 2, 5, 3 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 254 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 56 puolesta. 55 puheenjohtaja korjaa. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpä, että hylätty. Kompromissi 12 ja Konstantse Krell haluaa käyttää puheenvuoron. Ole hyvä. Dank, Frau Vorsitzende. Das ist, glaube ich, jetzt äh, einer der schwierigen... Kiitoksia. <clears throat> Mielestäni tämä on yksi vaikeimmista osuuksista äänestyksessä. Äänestyslistalla on kolme kompromissitarkistusta yhdessä. 12 esittelijältä kohdasta 21, sitten 14 kohtaa kompromissi 14 kohdasta 23 ja sitten kompromissi omalta ryhmältäni, jossa nämä kaksi kohtaa kootaan yhteen. Ja tiedän, että tämä on vaikea asia päättää, mutta olen varma, että jos molemmat kohdat äänestetään erikseen, niin silloin kompromissista saattaisi syntyä ongelmia, koska ne ovat erillisiä kohtia. Me panimme nämä kaksi yhteen kompromississa ja olemme sitä mieltä, että tässä mennään aika paljon pidemmälle kuin itse esittelen ehdotus, ja siksi minä ehdottaisin, että kompromissi 12 pitäisi äänestää ensin 12 SDltä ja sitten 12 ja 14 esittelijältä. Lambert Fanisteroi vielä. No, all I want to say that we have, if, and then if I can Niin, selitän tätä nyt lyhyesti. Tässä valiokunnassa perinteisesti teemme niin, että esittelijä voi ehdottaa, missä järjestyksessä kompromisseista äänestetään. Ja näin on myös tällä kertaa. Nyt meillä on siis Konstantse Kreelin. Ehdotushan on SD-ryhmän koordinaattori. Ja ehdottaisin, että noudatamme tätä järjestystä. Lambert vai Piper ensin? Kiitos, että minäkin saan kommentoida tätä. Mielestäni esittelijänä tämä järjestys on looginen. Meillä on kompromisseja eri tavoiteluokista, joista on kyse ja nyt äänestämme. Mitään ei tässä tehdä tavallaan etukäteen ja me kaikki tiedämme, miten tässä äänestetään ja siksi en ymmärrä lainkaan, miksi tätä järjestystä nyt pitäisi lähteä muuttamaan. Tämä ei mielestäni mitenkään muuta sisältöä. Tässä on kyseessä sama lopputulos, se ei muutu. Joten siksi todella pyytäisin, että pidämme kiinni tästä alkuperäisestä äänestysluettelon järjestyksestä. Elisabeth Schröter. Haluaisin vielä viitata siihen, että neuvottelukierroksella tästä keskusteltiin ja oikeastaan kaikki olimme yhtä mieltä siitä, että jos nämä kaksi yhdistetään kompromissiksi, kuten SD ehdotti. Ja tämä oli siis kaikilla tämä ehdotus. Kaikki sanoivat, että kyllä. Jos näin tehdään, niin silloin 21 ja 23 kompromissi tulee äänestyttää ensin. Näin sanottiin sekä äänestyskierroksella että myöhemmin sitten myös vahvistettiin menettelyssä. Ja siksi olen todella nyt aikaa ymmälläni siitä, että tämä on nyt yhtäkkiä toisen, toisella tavalla ja toisessa järjestyksessä esityslistalla. Thank you, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on tässä selkeä ehdotus sosialisteilta, ja tätä vihreät tukevat. Meillä on selkeä lausunto myös esittäjältä. EPP haluaa seurata esittelijää ja jos ymmärsin oikein, te sanoitte, että äänestetään nyt, ok. Ehkä se on minun lähestymistapani, että vain ratkaistaan asia, koska voimme toistaa, mitä on jo sanottu, mutta meidän pitää nyt edetä äänestyksessä, eikö näin ole? Liberal group wanted to say something. Haluaako Alde todeta jotakin? Yes, we supporting. Niin me tuemme esittelijämme, joten äänestetään ensin EPPn kompromissista. That the, the committee... Tilanne on nyt siis se, että valiokunta on voimakkaasti jakautunut. Ehdottaisin, että teemme niin kuin EPPn koordinaattori totesi, eli äänestämme ensin sitä, mitä Grell sanoi. Anteeksi? On procedure, I understand. Nyt äänestys tästä menettelytavasta, niinkö? Äänestämme siis siitä, mitä Konstantin Krell ehdotti, siitä, että muutetaan äänestysjärjestystä. Ja tämä tehdään koneellisesti, jotta mitään sekaannusta ei synny. Äänestys alkaa. Nyt äänestämme siis siitä, äänestämmekö Kreilin ehdotuksen mukaan, eli sen mukaan mitä sosiaalidemokraatit ovat ehdottaneet. Jos äänestämme kyllä, niin silloin puolatte Kreeliä. Jos äänestätte vastaan, niin silloin puolatte esittelijää. Äänestys päättyy. 26 puolesta 19 vastaan, ja tämä merkitsee nyt sitä, että me muutamme äänestysjärjestystä. Ja jos nyt oikein ymmärrän, niin äänestämme kompromissi 12 SDltä liittyen kohtiin 21 ja 23. Ja kaikki nyt tietävät siis, mistä äänestetään, eikö niin? Äänestys alkaa. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy 27 puolesta 18 vastaan. Mitäs nyt tehdään? Tämä merkitsee siis sitä, että otamme 257, ei, se raukeaa. Uh, Tämä piti nyt tarkistaa, koska tällä on seurauksensa. Siirrymme kompromissiin 13. Olipa se nyt millä sivulla hyvänsä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, seitsemän, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 277 ja 78 raukeavat. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 313 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 314 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nostakaa käsi kunnolla ylös. 317 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 318 ja 19 ovat identtisiä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 320 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 321 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 322 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 323 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 326 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 327 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29, 329 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 328 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 330 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 332 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme yksi raukeaa. Kolme kolme kolme puolesta vastaan hylätty. Kolme neljä. Kolme kolme neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta. Konstanze Krell. Dazu eine sitten tähän pieni selventävä kysymys. En tiedä, mikä nykytilanne on kompromissin suhteen. Eilisen kerran, kun varjoesittäjät kokoontuivat, esittelijä sanoi, että ensimmäinen osa ja ensimmäinen lause tästä haluttaisiin ottaa pois, koska se on vastoin perussopimusta. Onko tämä nyt näin? Onko tämä ensimmäinen osa nyt poistettu vai ei? Tämän vaan tietää. Äh, ja, der erste Teil, wo Bezug genommen wird auf die Stabilität. Ensimmäinen osa, jos viitataan vakauskriteereihin, on poistettu ja toisessa osassa muotoilu on hieman äh, lievempi, mutta siitä on kuitenkin pidetty kiinni. Tällä hetkellä kyse on kompromissista 16. Kyse on siitä, että ensimmäinen osa jossa viitataan että eliminoidaan tai yhdistetään aluekehitysrahoja ja kohesiorahoja keskenään, niin tämä osa pitäisi poistaa tästä kompromissista. En tiedä, onko nyt näin käynyt vai ei. Sitä minä nyt halusin tietää. Um, ich sehe das in... Minä näen, että tässä versiossa, joka meillä on edessämme, tätä ei ole muutettu miksikään. Minun täytyy kysyä nyt avustajalta, niin ei näin ole tehty, koska tästä oli sovittu. Siinä todetaan, että näiden rahojen yhdistäminen on vastoin perussopimusta. Äh, so, uh, would you be prepared to make an oral amendment? Oletteko siis valmis tekemään tähän nyt suullisen tarkistuksen? Haluaisin nyt ehdottaa seuraavaa. Neuvonantajani sanoo, että tämä ei ole viimeisin versio. Ehdottaisin, että ensimmäinen lause yksinkertaisesti otettaisiin pois. Se lause, jossa viitataan siihen, että yhdistetään tai kumotaan näitä määrärahoja. Ensimmäinen lause pois, mutta muuten se jää ennalleen tämä teksti. Thank you. So we understand in compromise. Kiitos. Eli hyvät kollegat, kompromissi 16 siinä suositellaan, että se aloitetaan siis tällä rahastolla. Ja ensimmäinen virke poistetaan. Tämä on siis suullinen tarkistus esittelijältä. Äänestämme kompromissi 16 muutetussa muodossa. Kuka puoltaa sitä? Vastaan. Tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty. Haluaako joku tarkistaa siis kompromissi 16? Äänestämme siitä muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhdellä äänellä hyväksytty. Näitte aivan oikein. No hyväksytty joka tapauksessa. Seuraavaksi 7. Vähän eteenpäin. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 349 raukeaa. 350 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 351 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 352 muutettuna. Vastustaako joku tätä tarkistusta? Jos ei, niin äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 353 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 355 puolesta vas- vastaan tyhjää hylätty. 356 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 366, 366 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 367 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä. Tarkistamme tämän. Koneäänestys alkaa. 367. selkeästi hylätty. Pyydän anteeksi sekannusta. 3, 6, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3, 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3, 7, 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Schröterillä taitaa olla suullinen tarkistus. Kiitos. Kiitoksia. Niin. Negotiations um, on... kom. Tässä kompromissi 18 kirjallisessa muodossa se oli jaettu muille ja siellä se on lisätty, tässä kompromississa korostetaan kohesiopolitiikan panosta resurssitehokkaan Eurooppaan toimintaan ja se pyrkii kestävyyteen. Uh, Kiitos. Vastustaako joku tätä muutosta? Piper taitaa vastustaa. Jos esittelijä vastustaa, tästä ei voida äänestää. Lambert van Nistelrooy. Olenko oikeassa, että esittelijä siis vastustaa? No mutta tämähän on tämä hieno lippulaiva-aloite, flagship-sana on tässä, ehkä, se, ehkä olisi voinut ottaa kaikkikin mukaan niistä. Mutta sanotaan nyt, EPP hylkää tämän, koska hylkää tämän suullisen tarkistuksen. Amendment, so we vote. Suullista tarkistusta ei siis ole. Kompromissi 18 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 384 puolesta vastaan tyhjää hylätty 85 puolesta vastaan tyhjää en ole varma 385 täytyy tarkistaa äänestys alkaa ja päättyy hylätty 386 puolesta vastaan tyhjää. No tässä on vaikea nyt nähdä, mikä oli lopputulos. Luulen, että se on hyväksytty. Siellä ehdotetaan, että tarkistetaan. No hyvä. Riikka taisi ehdottaa sitä. Eikö? 387 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 388 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 389 puolesta vastaan tyhjää hylätty 390 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä. 390 en saanut selvää, joten tarkistetaan se. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 391 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäsataa viisi seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 300, 407 puolesta vastaan. Tyhjää. En tiedä. Joten otetaan pikainen tarkistus. On se hyvä Sitten Kaikki ryhmät näyttävät puoltavan. Joten 407 on hyväksytty. 300, 408 puolesta vastaan. No nyt en taaskaan tiedä. <laughs> Olen pahoillani. Tarkistetaan se. 408. Hylätty. 409 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 410 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 412 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 411 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 413 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, eikö niin? 415 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 416 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 417 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, sanoo Miguel. 418 puolesta vastaan. No, en nyt todellakaan saanut selvää. Tarkistetaan 418. 418. Äänestys päättyy. hylätty. 419 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 420 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 421 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Vai tarkistetaanko? Se täytyy tarkistaa. 421. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Nyt 422 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 424 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 423 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty, eikö niin? No emme saaneet selvää. 423 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 425 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 426 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 427 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 428 429 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 429 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä, neljä, yksi sitä on muutettu suullisella tarkistuksella. Vastustaako joku tarkistusta? Karima. No minä olinkin todella hämmentynyt. No, äänestämme tästä siis muutettuna 441. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Valitettavasti. 442. Puolesta. Lasu sorry to say, I have... Pahoillani, mutta kuulin, että yksi syistä, miksi tämä on hylätty, ja toinen ongelma, joka tähän liittyy, tähän tarkistukseen, on, että työllisyys on katettu, mutta ei tule ihan selväksi. Oletan, että työ, täysistunnossa voimme palata tähän asiaan, ja nyt en tee suullista tarkistusta. Yes. Tämä pysyy siis tässä muodossaan. Selvä. 4, 4, 2. Ja otetaan huomioon se, mitä Laso juuri sanoi puolesta vastaan. EPP, vastustatteko te? No en saanut selvää. Tarkistetaan 442. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. No, Se on hylätty. No 50-50 saatte mandaatin. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt täytyy hieman katsoa, mitä tehdään. Äänestämme 448. Ensimmäinen osa suullisesti muutettuna, jos kukaan ei vastusta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 461 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 462 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46, 463 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 465 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 464 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. 464. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 466 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4, 6, 8 ja 9 otetaan yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty, sanoi Miguel, mutta itse kyllä tarkistaisin tämän. 4, 6, 8 ja 9 otetaan koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 470 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 472 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, eikö niin? No, pikainen tarkistus 472. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, mutta nyt jotkut ovat jättäneet äänestämättä. Ehkä tämä ei ole tärkeä heille. Kolme ihmistä jätti äänestämättä ja tämä on hyväksytty kolmella äänellä. 473 puolesta vastaan Ette jaksaina nostaa kättänne ylös tai äänestää äänestysten välissä, että en tiedä onko sen puolesta vai vastaan. Meidän täytyy ottaa uudelleen siis 473. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 474 raukeaa. 475 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni se on hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä kahdeksan seitsemän seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 489 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä yhdeksän yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kompromissi viisi puolesta No nyt alkaa täällä jo vähän unipainaa. Tämä on niin tylsää. Kompromissi 25 siinä kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Taisi olla aika tasan. Tarkistetaan toinen osa kompromissista 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Wait, this? It's after 504. Uh, colleagues, after 504 you have 100... 504 jälkeen otamme 141. En tiedä, miten käytte listaanne läpi, mutta 141 olisi seuraava. puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että tämä on hylätty. Nyt 505 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 506 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 507 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 508 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 509 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 519 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että se on hyväksytty. 521 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 522 puolesta vastaan. En saanut selvää. Tarkistetaan 522. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 523 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 524. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Äänestetään siis muutettuna puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 525 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 527 puolesta vastaan tyhjää. EPPstä ainoastaan Van Nistelrooy taisi äänestää, en nähnyt ketään muuta. Tarkistetaan siis 5, 2, 7. Äänestys päättyi. Hyväksytty. 528 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 529 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 530 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 531 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 532 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 533 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt täytyy tarkistaa 534 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 535 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 536 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 537 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 538 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi, viisi, seitsemän on seuraava. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Viisi, kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan. 5.60 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ette enää äänestä. No se on hylätty hyväksymisen olisi tarvittu 21. Mutta ehkä voimme ottaa tämän uudestaan, koska liian harvat äänestävät. 2, 6, 5, 60. Tämä on Tirolienin 5, 60. Äänestys alkaa. Hyvät kollegat, 44 ihmistä on rekisteröitynyt tämän äänestäjiksi, mutta he eivät äänestä. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy hylätty. 62 ja 63 ovat identtisiä. Ne otetaan yhdessä puolesta vastaan. Luulenpä, että ne on hyväksytty, mutta voimme tarkistaakin, jotta olette varmoja. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, jos joku ei äänestä. Tämä ei toimi. Kortti on jäänyt koneeseen ja hän on poistunut paikalta. Mutta tämä on hyväksytty. Viisi, kuusi, yhdeksän puolesta vastaan. Vielä kerran puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme sitten viitteisiin. Tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kolme ja viite yksi ovat identtisiä. Ne otetaan yhdessä puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Luulenpa, että se on hyväksytty, mutta se pitää tarkistaa. Tarkistamme kutosen. Äänestys alkaa. Close. Mm-hmm. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Päättä sen hylätty. Viite kolme ja tarkistus kymmenen yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista ja viite kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Tarkistetaan 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdantosan kappaleet. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 27, eikö niin? 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 28 ei tullut selväksi. Äänestys päättyy hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta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 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää. He sanovat, että olisi hylätty, mutta en ollut aivan varma. Miten voit tietää, mitä äänestä, täällä äänestetään, jos ihmiset eivät nosta kättään ylös? Otetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 4-2 puolesta vastaan. En saanut selvää. 4-2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 4-3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4-4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4-5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4-6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4-8 puolesta vastaan tyhjää. No, enpä saanut selvää. Tarkistetaan. 4.8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eikö niin? Ei sittenkään. Täältä puuttuu yksi ääni, joten tämä on hylätty. 49 puolesta vastaan. Sanoisin, että hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51, äh, 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan, Nostakaa käsi ylös. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt sitten työllisyysvaliokunnan viite kaksi, toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 5-4 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 5-5 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 5-7 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 5-8 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kohta 1 kata 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 kautta 1 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa tämän? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 2 kautta 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ehdotus 3 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten ehdotus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 2 kautta 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten pikku pohdintatauko. 21. original text, then this one falls. Okay. So here there is proposal when you go to... Tässä ehdotetaan siis sitä, kohdassa 21, että äänestämme ensin alkuperäisestä tekstistä, kohta 39 alkuperäisessä. Jos se hylätään, sitten siirrymme 21. Eli sopiko teille, että äänestämme tästä alkuperäisestä puolesta? Siis kohta 39 vastaan. Tyhjä, hylätty. Ja tämä merkitsee sitä, että äänestämme kaksi ykkösestä puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. I mm. We have not only one amendment who could uh, replace... Olisi yksi tarkistus, joka voisi korvata tämän, mutta 39 siinä on enemmänkin ja 22 niin se sai enemmistön, niin sitten tämä, tämä on sitten se oikea kohta. Kaikki varmasti nyt ymmärsivät, että kohta 39 tässä kumottiin, koska äänestystulos oli kielteinen, siis alkuperäisestä tekstistä. Niin, mutta kun tässä on kolme vaihtoehtoa sanoa jotakin ESFn sosiaaliraston sisällöstä. Ensimmäinen niistä on se alkuperäinen, toinen on 21, ja kolmas on 22. Me poistimme alkuperäisen 21 ja nyt äänestimme 22. Mitä äänestämme siitä ja sitten katsotaan, mitä jää käteen. Mikä joku haluaisi sanoa jotakin siitä, mikä tulee olemaan sosiaalirahaston sisältö, niin silloin heidän pitäisi äänestää kaksi kakkosen puolesta. Now we move, it's clear about setting... Tuliko tämä nyt selväksi 3, ja 2, osalta? Siirrymme siis 22. Äänestämme siitä puolesta vastaan. Luulen, että tämä hylättiin, mutta tämä täytyy tarkistaa, koska tämä on arkaluontoinen asia. 22 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 on siis myös hylätty. Nyt siis kaksi nelosen ensimmäinen osa. Ei, se raukeaa sittenkin. 24 toinen suositus ja sen jälkimmäinen osa, eli tämä viimeinen osa. Onko selvää puolesta? Olkaa hyvä, nostakaa kätenne ylös. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kaksi Kolme jäi välistä, siirrymme nyt siihen puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksi viisi puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 2 28 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksi yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten ä, äh, talousarvion valvontavaliokunnan ehdotukset. Ehdotus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ehdotus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa kutosesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 tyhjää, hylätty 15 puolesta. Lamber, oliko tuo nyt kyllä vai ei? No, toivottavasti ihmiset siellä tietävät. Tämä oli niin monta kertaa käynyt tällä tavalla, että halusin mennä hieman pidemmälle tässä. Anteeksi nyt vain. Pitäisi varmaan kääntää peukalo alaspäin. 15 eh, in favor. 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty suurella enemmistöllä 31 ääntä puolesta, joten onnittelut Markukselle. Nyt sitten seuraavaksi Vlasak. To the next. Kollegat, siirrytään suoraan seuraavaan kohtaan, joka on he Olri Vlasakin mietintö. Urban Agendasta 100 tarkistusta. Seitsemän kompromissia. Paljon helpompi tästä äänestää nyt. Voisimmeko aloittaa? Joten tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty puolesta vastaan 21 hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 24. suuresti muutettu vastustaako joku? Näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 28 raukea, joten 28 vain toinen osa. 28 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 va- puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan. 36 puolesta vastaan me tarkistamme 36. Mielestäni se hyväksyttiin, mutta tarkistaan. Äänestys alkaa. No tässä hyvin kyllä näette. En nyt minä näin sokea ole. Nyt haluan kyllä syyttää teitä. Kädet nousevat niin epämääräisesti. 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 39 puolesta. Asia raukeaa. Ei tähän ole suullinen tarkistus. Vastustaako joku? 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 kohta kohdalta äänestäminen, suunnan tarkistus. Vastustaako joku? Ei. Ensimmäinen osa. Näin muutettuna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 66 muutettuna 60. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66. Against. 66. Vote is open. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää vastaan. Kukaan ei vastusta tyhjää hyväksytty. Kompromissi, anteeksi, 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 suunnan tarkistus. Vastustaako joku? Ei. Näin muutettuna puolesta 81 vastaan Tarkistamme 81 tuloksen. Äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 suosta muutettuna vastustaako joku? Ei. Äänestämme näin puolesta. 86 vastaan tyhjää hyväksytty. 87 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan Tarkistamme 29. Äänestys alkaa. Closed. And it said 91 in favor. Hyväksytty 91, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 92, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme. 100 we check sata tarkistuksen alla. No, no, no. Close, it's rejected. 101 in favor. 101 puolesta vastaan. Se Tyhjää hyvä, hyväksytty. Olkaa hyvä. There is a, uh, uh, a request for Tulkit ilmoittavat, että täällä on jonkun matkapuhelin, joka aiheuttaa hyvin paljon interferenssiä ja tekee tulkien työstä mahdottoman. Suomen koppi on aivan samaa mieltä. Puheenjohtajan pöydän takana on jollakin kännykkä päällä, joka aiheuttaa hyvin paljon interferenssiä. Okay, where, where are we? Sorry. 102. Of course it's mine. language. I have some weaknesses as well, so I, I can't be perfect. Kyllä minullakin on heikkouteni, en voi olla täydellinen, sanoo puheenjohtaja. Tell me. I'm sorry for telling me only now. Which, which one was we are now? Olen pahoin, että minulla vasta nyt kerrottiin tämä juttu. Sitten 102 puolesta. Per. Vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nämä viitteet. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdus on kappaleet neljä puolesta. Niin täytyy tarkistaa tämäkin. 382. We are checking on, on recital 4 because we vote. We vote. Kuka äänestää neljän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty? 6, on kappale puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Because sent an email yesterday that I had to turn around the two parts. Okay. So the first part is the bulk, the main text, and the second okay. part is the two Just words. Uh, co colleagues, uh, on amendment 5 in the... Niin, viisi, kappaleessa A, siteristön täytyy muuttaa järjestystä, joten pääosa on tämä ensimmäinen osa ja toinen osa vähemmän tärkeä. Mutta ensi, toinen osa tämä legally clear. Me ensimmäinen, ensimmäistä osa, joka alkaa whereas. Siis ensimmäinen osa, tässä on väärä järjestys. Ykkönen on kakkonen, kakkonen, ykkönen. Puolesta. Vast, tyhjä, vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tähän legally clear, toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Johdon kappale B, seitsemän tarkistuspuolesta. puolesta vastaan tyhjää. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty luulen. Me voimme tietysti tarkistaa, kyllä. Äänestys alkaa. hyväksytty. Ja kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta, eikö? Ai se raukeaa, anteeksi vain. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan Taisi olla hyväksytty, sanoi puheenjohtaja. Sitten 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten liikennematkailuvaliokuntaan. Johdus kappale A puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. on kappale kolme, sulen tarkistus, tai C, äänestämme c sitä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Hylätty. Ehdotus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty, hyväksytty viisi, anteeksi kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty, yksitoista puolesta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 We close the vote. Äänestys päättyy. Lähes yksimielinen tulos. Onnittelut. Noistele paikalla. Hän pyysikin anteeksi poissaoloon. Sitten eli Orun eh, mietintö. Tuotteet voivat hyötyä poikkeusluvista. Voimmeko äänestää tästä? sorry? We, we vote. There's only one, one vote. There's no amendment, dear colleagues. Te on tarkistuksia, mutta meidän pitäisi koneellisesti äänestää mietinnöstä, joten avaamme äänestyksen. Äänestämme Elioron mietinnöstä. Hän saakaa. Hän päättyy lähes tämäkin. Aha. Sitten toinen Elioron mietintö, tämä on lausuntoluonnos erityistoimista maatalouden alalla syrjäisellä alueella. Tämä onkin pidempi äänestys, joten voimme alkaa ihan heti miten. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Taisi tulla hyväksytyksi vaiko? Voimme se tarkistaa. Kompromissi 10, tarkistus. Hyväksytty. Sitten kompromissi, kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 21 puolesta Vastaan tyhjää hyväksytty. 22. Suunnan tarkistus. Vastustaako joku? Ei. Äänestämme 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan. En tiedä, tarkistamme tämän tuloksen selvyyden vuoksi. Hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 suunnan tarkistus ei vastusta, niin voimme äänestää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 81 puolesta, 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 suunnan tarkistus tässäkin, jos ei vastusta äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 27. Näin muutettuna, jos ei vastusteta, niin äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 kohtakolta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. 96 puolesta, vast, puolesta vastaan. En tiedä. Tarkistamme. The vote is open and it's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 tuulin tarkistus ei vastusteta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 100 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 101 puolesta. Vastaan tyhjää. Me tarkistamme 101 tuloksen.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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ja sitten viitteisiin yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja kappaleisiin kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneäänestyksenä koko lausunto. Äänestys alkaa. Vote will be closed. Äänestys päättyy. Ei. Siis lähes yksimielistä. Onnittelut, hieno tulos. Which is the dear coordinators a clear proof that... Niin, tämä on selkeä merkki koordinaattorille siitä, että pitäisi antaa enemmän mietintöä jäsenille. Seuraava äänestys. Laszlo Surjan. It should be also a simple vote, I hope. Tämäkin pitäisi olla ihan helppo juttu ja lyhyt sellainen. Ovatko kaikki valmiina? Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10, siihen on kohta kohdata äänestys, joten ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistan nopeasti toinen osa tarkistusta 10. Toinen osa, tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättynee. Wow. Ei hyväksytty. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys koko mietinnöstä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Olette aivan oikeassa. Ei kun ei vielä. Jos joku ei ehtinyt äänestää, niin sitten voimme ynnätä sen jälkikäteen, jos vaan kerrotte, miten äänestitte. Äänestys päättyi ja sitten nopeasti vielä viimeinen asia esityslistalla. Ah, yeah. And we will go on the discussion the next meeting before the vote. Uh, what is the deadline? Yeah to be reminded of the time because no, yeah, wait okay. a minute, wait a minute. Sorry, sorry, sorry, sorry. Uh, except dear colleagues, Jan. Hyvät kollegat, varsinkin Jan. Hyvät kollegat, muistanette, että Muistan, että, emme saaneet päätökseen keskustelua, jota käytiin Jan Olbrichtin lausunnosta varainhoitoasetuksen uudistamiseksi. Tämä on erittäin tärkeä asia. Haluaisin nyt kertoa teille. Minä en sano teillä nyt tärkeitä asioita aina silloin tällöin, ja nyt minä yritän sanoa jotakin tärkeää. Emme saaneet päätökseen keskustelua, jota käytiin Jan Olbrichti mietinnöstä, joka käsitteli varanhoitoasetusta. Kyse on erittäin tärkeästä asiasta meidän tulevan politiikkamme kannalta, joten ehdottaisin nyt tänään sitä, että päättäisimme tarkistusten jättöajasta toukokuun 30. päivä kello 12.00. Viimeistään tarkistukset, näin saisimme enemmän aikaa keskustelua varten. Seuraavassa kokouksessa voidaan vielä keskustella. Mitään muuta vaihtoehtoja ei tässä vaiheessa ole. Ja en tiedä, mitä sinä nyt ehdotat tämän suhteen, koska ei minä nyt keksi mitään muutakaan. Tai sitten voitaisiin järjestää ylimääräinen kokous niin kanssa. Niitä kaikki halukkaat voisivat tulla paikalle. Voisimme epävirallisestikin keskustella, mikäli katsoo, että tarvitsemme keskustelua. Mielestäni äänestäjät tuota voivat ottaa minuun yhteyttä. Ei mitään ongelmaa, jos heitä kiinnostaa. Joten todetaan, että tarkistusten jättöaika on 30. toukokuuta, ja varsinkin mikäli varjo esittelee tai muutkin haluat keskustelua niin kanssa, voivat ottaa hänen yhteyttä. Jan on tähän valmistautunut, joten näin voimme päättää tästä asiasta. Ja kiitoksia kärsivällisyydestänne, ja mikäli budjettipääosaston edustajakomissiosta on vielä paikalla, niin Janhan voi tietystikin pyytää tällaiseen kokoukseen myöskin komission edustajan tarjoamaan meille niitä tietoja, joita me tarvitsemme keskustelun varten. Nyt aloitamme tämän kuulemistilaisuuden äärimmäisen tärkeästä asiasta. Kuuleminen alkaa nyt. Kyse on, voisivatko kaikki nyt istuutua tähän väliin? Toivottavasti asiantuntijat ovat paikalla. Olisin toivottaa asiantuntijat tervetulleiksi. Me pääsemme nyt kuulemaan kuutta, ei kun viittää asiantuntijaa, jotka kertovat meille siitä, miten voidaan saada aikaan tulos ja tehokkuus perusteista kohesiopolitiikan täytäntöönpanon järjestelmää. Koska äänestykset kestivät ja aikaan kului, pyytäisin, että asiantuntijat puhuisivat niin lyhyesti kuin vain mahdollista niin, että he kyllä voivat esittää, mitä he, he haluavat sanoa, mutta tämän jälkeen sitten täytyisi alkaa myöskin keskustelua varten. Ensimmäisenä puhuu herra Bert Perin, joka on itsenäinen konsultti, joka edustaa IOCE-järjestöä, on myöskin entinen Ar- Euroopan arviointiyhteisön tai järjestön pääsihteeri. Missähän asiantuntijat ovat, kysyy puheenjohtaja. Um, I think that uh, uh, Mr. Perin didn't hear... Herra Perin ei nyt kuullut, että minä annoin hänelle puheenvuoron. Start the hearing and would like to ask Mr. Nyt haluaisin aloittaa tämän kuulemisen ja pyydän, että herra Perin puhuu ensin. Pyytäisin, että puhujat puhuvat mahdollisimman lyhyesti, niin että meillä on aikaa vielä esittää kysymyksiäkin. Nyt voimme aloittaa tämän kuulemisen. Hello, can, can you hear me? Hallo, kuuluuko? Kuulevatko kaikki, kun minä puhun? Kiitoksia paljon. Yritän puhua niin lyhyesti kuin mahdollista. Haluaisin to touch upon some of the key characteristics. kertoa teille kaikkein tärkeimmistä tuloksista, joten on saatu, kun on pohdittu tulossuuntautunutta väistämistapaa, hallintoon ja joitakin indikaattoreita. Haluaisin kertoa indikaattoreista ja siitä, miten indikaattoreita voidaan joskus käyttää väärin hyväksi, miten tämä riski voidaan minimoida. Kaikki varmaan tietävät, että mikä onnettomuus tapahtui Meksikon lahdella viime vuonna, kun Deepwater Horizon öljylautta räjähti. Tämä oli ehkä kaikkein suurin ekologinen katastrofi ihmiskunnan historiassa. Pääseen vastuu oli Transocean yrityksellä joka omisti porauslautan. Kuitenkin vuotuisissa kertomuksissa luki nyt siteraan. Huolimatta siitä, että Meksikon lahdella mietittiin ihmishenkiä traagisella tavalla, kuitenkin tilastollisesti, paino sanoa tilastollisesti, tämän vuoden turvallisuustilastot olivat paremmat kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä, tämä on yrityksen historian paras vuosi turvallisuuden kannalta. Ja sitten tämän yrityksen johtajat saivat ylimääräisiä bonuksia tämän vuoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tilastot ovat täysin hyödyttömiä tällaisessa tapauksessa, täysin merkitsy, merkityksettömiä. Indikaattoreilla saattaa olla perversiä vaikutuksia, koska ne vääristävät todellisuutta. Ja usein puhutaan myöskin maalin siirtämisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että pidetään silmällä indikaattorita sen sijaan, että edistystä saataisiin aikaan, tehtäisiin sitä, mitä pitäisi tehdä. Voin antaa tästä jotakin esimerkkejä. Joillakin alueilla sairaaloiden odotusaikoja on haluttu lyhentää, ja sen vuoksi sairaat ovat hoitaneet ihmisiä, joilla on hyvin pieniä vammoja tai pieniä ongelmia sen sijaan, että olisi hoidettu niitä, jotka ovat kaikkein huonoimmassa ja heikoimmassa asemassa, jotta heidän henkensä olisi voitu pelastaa näillä leikkauksilla esimerkiksi. Esimerkiksi epäsuotuisessa asemassa, asemassa olevat ihmiset usein jäivät huomiotta suurimmat tarpeet eteen huomioitte ja hoidatte niitä, joilla pienempiä ongelmia. Joitakin indikaattoreita, joita voidaan pohtia kohesiopolitiikan yhteydessä myöskin, kohtaa sama vaara. Ne saattavat olla yhtä merkityksettömiä kuin aiemmin esimerkki. Mitä tarkoittaa ylipäänsä se, että käytetään indikaattoreita esimerkiksi työllisyyden mittaamiseen sen suhteen, kuinka monta ihmistä on työssä? Joskus on kyse hyvistä työpaikoista, joissa on vakaa työsuhde, hyvä palkka ja sitten saman, toisaalta on huonoja työpaikkoja, ihminen vain pari päivää jossakin työpaikassa, jossa häntä suorastaan sorretaan, hänen oikeuksiaan sorretaan. Jotkut ovat menestyksekkäitä yrittäjiä ja kuitenkin te katsoa, paljonko he tienaavat. Mitä mieltä on, mielekkyyttä on siinä, että tarkastaa indikaattoreita ihmisten koulutuksen saralla. Jotkut saavat parin tunnin hölynpölykoulutuksen ilman mitään todesta hyötyä, ja sitten joku saattaa olla puoli vuotta koulutuksessa, ja hän saa todellisia taitoja, joilla hän ei pel- pel- joskus työ, koulutus kuitenkin sitten on täysin hyödytön. Tähän on, tai ihminen oppii täysin hyödyttämän taidon, jolla ei pääse töihin. Tämä antaa teille jonkinlaisen mielikuvan siitä, mitä ongelmia liittyy indikaattoreihin. Tämä on vähän niin kuin laiva ohjattaisiin tähtien mukaan. Tässä herää kysymyksiä. Sen sijaan, että niihin saataisiin vastauksia, meidän täytyy saada selityksiä. Indikaattoreilla ei välttämättä saada selityksiä sille, miksi jossakin ei onnistuta. Pääsin viestini on seuraava. Indikaattoreita voidaan käyttää hyväksi mutta ei voida käyttää myöskin väärin. Tämä on täysin selvää, varsinkin silloin, kun on rahoituksen ja suora yhteys rahoitukseen ja tavoitteisiin pääsemisen suhteen. Silloin on houkutuksena tarkka, tuijottaa vain näitä tavoitteita. Joskus joudutaan selittelemään ja sen sijaan, että pohdittaisiin ongelmia ja esitettäisiin kysymyksiä sen suhteen, miten voitaisiin hoitaa asia paremmin, niin tämä ei aina kuule käsi kädessä tulossuuntautuneisuuden kanssa. Tulossuuntautuneisuus tarkoittaa sitä, että pyritään parempiin tuloksiin ja pohditaan, miten niihin päästäisiin. Mitä sitten tulossuuntautuneisuus tarkoittaa? Haluaisin alleviivata tästä seikkaa. Minä tuen voimakkaasti sitä, että tulosperusteinen ajattelutapa otettaisiin mukaan kohesiopolitiikkaan. Ei siinä mitään. Minä pidän erittäin hyvänä sitä, että parlamentti, komissio, regio, pääosasto ja monet muut ovat pyrkineet tähän suuntaan. Nähdäkseni tässä yhteydessä on tärkeää, että asia hoidetaan asianmukaisella tavalla kuntoon. Tulossuuntautuneus tarkoittaa ennen muuta sitä, että kaikki järjestelmän osatekijät kaikilla hallinnon tasoilla ja kaikilla sektoreilla suunnataan kohti tuloksia. Tulossuuntautunut hallinto, sitä ei pidä sekoittaa tulossuuntautuneeseen mittaamiseen, kun tarkastellaan tulossuuntautuista hallintoa – niin tämä pitää todellakin pitää erillään tästä mittaamisesta, mittaamisesta tai arvioinnista. Hiljattain julkaistiin kirja, jonka sisällysluettelon voin teille jakaa. Siinä pohditaan, tai siinä on mukana monien asiantuntijoiden näkemyksiä Euroopasta ja muualta. Tässä viitataan vastuu- ja tilivelvollisuuteen ja lähestymistapaan, joka on sopiva uudelle vuosisadalla. Siinä vaaditaan jotakin muutoksia julkisen sektorin hallintoonkin. Siellä todetaan, että perinteinen lähestymistapa vastuu- tilivelvollisuuteen on kehittynyt sitä varten, että pidetään silmällä inputtia panospuolta sen sijaan, että pohditaan tuloksia. Tulosten kannalta tämä ei ole niinkään sopiva lähestymistapa. Usein on kyse erittäin monimutkaisesta poliittisesta ympäristöstä ja monet tekijät vaikuttavat päätöksentekoon. Tässä kirjassa ehdotetaan aivan uutta visiota, joka liittyy vastuu- ja tilivelvollisuuteen siten, että ohjelmien yhteydessä pitäisi varmistaa, että ne keskittyvät tuloksiin ja että käytetään hyväksi oppimista, pohditaan, miten voidaan hoitaa asiat paremmin, eikä tuijoteta pelkästään näitä tavoitteita ja niihin pääsyä. Joskus täytyy esittää vaikeitakin kysymyksiä ja identifioida näiden avulla ongelmia. Ja arviointia täytyy käyttää tässä hyväksi. Ja täytyy ottaa innovatiivinen lähestymistapa ja ottaa joskus jopa riskejä sen siihen, että pelataan varmaan päälle. En ole varmaan ensimmäinen, joka on huomannut, että komissiota voitaisiin pitää elimenä, joka pitää kiinni säännöistä ja prosessista. Siellä tuitetaan sääntöjen noudattamista sen sijaan, että katsotaan, mitä tuloksia saadaan aikaan tulos suuntautunut järjestelmä tarkoittaisi sitä, että hallinnon puolella jatkuvasti vaikka toimintakin erittäin monimutkaisessa poliittisessa ympäristössä omaksuttaisiin uusi lähestymistapa. Ja pitäisi pohtia myöskin arviointipuolta, joten aivan lyhyesti voidaan miettiä, miten voidaan päästä enemmän lähestymis- lähemmäksi lähestymistapaa, jossa tarkasteltaisiin tuloksia. Maailmanpankki ja monet asiantuntijat eri puolilla maailmaa ovat pohtineet tätä. Voisin antaa tästä ehkä muutaman ajatuksen keskustelun pohjaksi. Ensinnäkin on tunnustettu, että tulosuuntautunut lähestymistapa edustaa aivan uutta tapaa hoitaa bisnestä ja hal- hoitaa hallintokysymyksiä, ja tämä pitäisi heijastua kaikille tasoille järjestelmässä. Jotta tämä saataisiin aikaan, pitäisi saada ai, uusi ajattelutapa, uusi kulttuuri suorastaan. Kourin tuntuvat näkymät, näkyvät sitoumukset tarvittaisiin korkeammalta tasolta käsin, jotta saataisiin toteutettua uudistuksia. Samanaikaisesti täytyy antaa alhaalta ylöspäin inputtia, koska muuten tästä tulee vain hallinnollinen harjoite, ja sitten kaikki passiiviset ja vain lampaan tavoin noudattavat uusia sääntöjä. Kaikkien täytyy olla mukana tässä tulossuuntautuneessa lähestymistavassa ja sen toteuttamisessa. Lisäksi pitäisi todeta, että tämä ei ole helppoa. Tähän tarvitaan koulutusta, apua ja kaiken tyyppistä tukea, jotta tämä onnistuisi eri tasoilla. Tätä tukea tarvitaan ei pelkästään ruohonjuuritasolla. Ehkä kaikkein tärkeimpänä olisi tarve ajatella strategisesti ja pohtia sitä, vastaavatko toimet kohdistopolitiikan strategisia tavoitteita ei tässä ole mitään vallankumouksellista sinänsä. Kaikki tämä on dokumentoitu. Kyse on peria- periaatteista, joita aivan alkeisissakin mitä Mitä alkeisimmissakin oppikirjoissa se opetetaan jonkun on kyse human resource management tyyppisestä hallinnoinnista, henkilöstöhallinto oppikirjastakin tämän tulee selväksi, mutta kuinka se arviointi suoritetaan? Arvioinnin yhteydessä täytyy tarkastella, ovatko, so, sekä prose, ovatko prosessit ja toimintatavat soveliaita, eikä pelkästään tuoteta tuloksia. Ja täytyy pohtia myöskin, mitä syitä ja seuraamuksia tulee siitä, mitä on tehty ja mitä on suunniteltu tehtävän. Arvioinnissa voidaan pohtia myöskin tulevaisuutta ja omaksua rakentavaa lähestymistapaa ja varmistaa se, että voidaan oppia kokemuksista – ja tunnistaa ongelmia. Tässä on sekä olemassa monia lähestymistapoja sekä laadullisesti että määräisesti, kun arviointia suoritetaan. Tämä, tämä kaikki voidaan saada heijastumaan näin, näinkin monimutkaisten asioiden täytäntöönpanoon, kun esimerkiksi kohesiopolitiikka ei nyt käytä enempää aikaa tämän asian työstämiseen. Mutta haluaisin vain todeta, että on todella hienoa, että tulossuuntautunut otetaan ottaa mukaan kohesiopolitiikkaan ohjenuoraksi. Tämä on aivan äärimmäisen tärkeä asia. Ja ajattelutapa täytyy muuttaa. Ei riitä, että pelkästään toimitaan ohjeiden mukaan ja tarkastetaan indikaattoreita. Tässä oikeastaan kaikkia mielelläni vastaan kysymyksiin, jos niihin jää vielä aikaa. Kiitos. Kiitoksia paljon. Nyt annan välittömästi puheenvuoron professori Gerhard Untirille, joka on GEFRA järjestön edustajana paikalla ja hän toimii myöskin Klaus Stalin Zellerfeldin teknisessä korkeakoulussa. Muutama minuutti voidaan yrittää jättää aikaa kysymyksiä varten. Riippuu siitä, kauanko asiantuntijat puhuvat. Aivan kuinka haluatte. Olkaa hyvä. Kiitoksia kutsusta tänne, kun pohditaan tällaista tuloksiin ja tehokkuuteen perustuvan kohesiopolitiikkaan Täytäntöönpanojärjestelmän. järjestelmän jatkoon. Tämä on todella keskeinen kysymys, mutta tätä pohditaan nyt, kun jo yli 20 vuotta meillä on ollut käytössä rakennepolitiikka. Miksi tähän nyt panostetaan? Tämä on todella keskeinen kysymys, mutta tähän ei ole nyt kovinkaan paljon aikaa. Mutta ensinnäkin kysyisin, mitä tällaisen järjestelmän tulisi osoittaa ja millä tasolla. Se pyrkii osoittamaan sen, että politiikoilla päästään tehokkaasti asetettuihin tavoitteisiin. Ja tämä on entistä tärkeämpää, kun tarkastellaan EUn rakennepolitiikan jatkoa aikana, jolloin kaikkiin jäsenvaltioihin kohdistuu tiukkaa rahoituspainetta ja ne joutuvat leikkaamaan kansallisia ohjelmiaan ja joutuvat vaatimaan esimerkiksi korkeampaa verotusta kansalaisiltaan. Ja tässä on äärimmäisen välttämätöntä, että jatketaan korkeatasoista rakennepolitiikkaa ja todella on tällaista tehokasta tuloksiin ja tehokkuuteen perustuvaa politiikkaa. Mistä tästä, miksi tästä nyt ja tämän järjestelmän täytäntöönpanosta puhutaan nyt? Suora näyttö, jota meillä on tieteellisistä tutkimuksista, on hyvin heikkoa liittyen tähän myönteiseen tulosten saantiin ja siihen, kuin tämä ei liity siis niinkään infrastruktuuriin, vaan esimerkiksi konvergenssiin ja BKT per capita. Joskus tulokset ovat kyllä myönteisiä, mutta joskus ne jäävät myös lähelle nollaa. Ja tämä on ongelma, joka meillä on. EUn kohesiopolitiikan vaikutukset täytyisi saada näkymään laajemmin taloudessa. Ja tämä on se ongelma, johon nyt pyritään puuttumaan tällä tulos- ja suuntautuneella järjestelmällä. Pystymmekö sitten mittaamaan tuloksia. Emme aina, koska itse järjestelmä on hyvin monimutkainen ja kriteereitä on muutettu aikojen kuluessa. Meillä on nyt hyvin paljon erilaisia toimenpiteitä, joita voidaan käyttää ja joita on kuitenkin hyvin hankala yhdessä mitata. Toinen asia liittyy taloudellisen ja alueellisen tietoon. Siihen liittyy paljon epävarmuutta ja teoreettinen keskustelu kehittyy kyllä nopeasti, mutta meillä ei juurikaan ole tehokkaita, voimakkaita empiirisiä tutkimustuloksia, joiden perusteella voitaisiin sanoa, että tällaista kehityskulkua on ollut ja nämä ovat määräävät tekijät. Ja yksi hyvin merkittävästi haittaava tekijä on tämä tällainen kontrafaktuaalinen tilanne. Tämä on kyllä standarditekniikka, mutta meidän täytyisi aluksi määritellä kontrafaktuaalinen tilanne. Onko tämä sellainen tilanne, jossa jäsenvaltiot eivät ole toimineet lainkaan, vai vastataanko tässä jostain osittain rakennerahastojen toimiin? Ja tässä siis on tärkeää löytää oikea määritelmä. Meillä on siis paljon erilaisia ongelmia, jotka ovat sen tiellä, että voisimme lyhyellä aikavälillä todella osoittaa, että on saatu aikaan tuloksia, jotka menevät pidemmälle kuin pelkkä rahallinen panos. Palaan tähän vielä myöhemmin. Minua pyydettiin kommentoimaan myös menetelmiä, joita on otettu käyttöön. Ja toisin kuin yleensä teen eron niiden tasojen välillä, joilla ohjelmia toteutetaan. Makromalli, sitä tarvitaan kokonaisvaltaisesti taloudellisella tasolla tai EUn tasolla. Tässä on kaksi mallia. Meillä on tässä Quest-malli ja Hermin järjestelmä. Meillä on myös yksinkertaisempia vertailu- menetelmiä. Nämä tulevat joko jäsenvaltioilta, tai niitä voidaan käyttää koko EU-ssa. Kaikissa on etuja tai haittoja, mutta en puhu tähän nyt tämän enempää. Mutta jos puhutaan yksittäisistä ohjelmista tai menetelmistä, silloin tai toimenpiteistä tarvitaan muita menetelmiä ja niitä on koko joukko Nämä koskevat esimerkiksi tällaisia matching-valvontaryhmiä, niistä saadaan paljon tietoa. Näihin liittyvät esimerkiksi hallinnon ja edunsaajien haastattelut ja tärkeä osa on myös täytäntöönpanon valvonta. Eli valvonta, haastattelut ja matching eivät kuitenkaan sano mitään EUn rakennepolitiikan tehokkuudesta, vaan tässä puhutaan aina vain ainoastaan mahdollisesti yhteisrahoitetuista yksittäistoimista. Ja jos haluatte antaa kokonaiskuvaa kaikista toimista, niin silloin tarvitaan sellainen kuva, jossa on mukana kaikki nämä haastattelu, makromenetelmät, neuvottelut, valvonta ja muut menetelmät ja näin voitaisiin tutkia todella järjestelmän tehokkuutta. Tässä pääsen vielä tähän poliittiseen sykliin, joka on syntynyt. Ensin siis identifioidaan ongelma, sitten äh, lyödään lukkoon järjestelmä, jonka mukaan toimia, sitten asetetaan tavoitteet, täytäntöönpanokohdassa neljä, ja sitten katsotaan tehokkuutta, jota toimilla on niiden johdonmukaisuuteen. Ja sitten laaditaan päätelmät. Kohdassa viisi puhutaan suoraan tehokkuuspohjaisesta järjestelmän järjestelmästä, mutta se voi perustua ainoastaan kohtiin 2, 3 ja 4, koska näissä lyödään lukkoon se, miten toimitaan ja missä toimitaan. Näihin liittyy tietynlaisia indikaattoreita ja analyysimetodeja. Ongelmien löytäminen ja siihen liittyvät toimet ovat nyt entistä suuremmassa roolissa kuin ennen. Eli tässä täytyisi katsoa toimintojen logiikkaa ja niihin liittyviä argumentteja, joilla niitä halutaan toteuttaa. Yksittäisten tavoitteiden määrittely on hyvin hankalaa ja niitä on äärimmäisen hankalaa mitata. En käy niitä nyt yksitellen läpi, koska aika riitä, mutta tämä pätee se, että tähän asti meillä ei ole juurikaan ollut verrattavissa olevaa tietoa kaikista jäsenvaltioista – ja kaikki tekijät, joita pidämme tavoite muuttujina, ovat hyvin erilaisia eri maissa. Ja ne ovat myös tällaisia maakohtaisia. Ja jos katsomme tätä järjestelmää, joka on hiljattaisessa komission asiakirjassa, jossa katsotaan tässä vasemmalta oikealle tätä poliittista sykliä, Meillä on siis tarpeet ja prioriteetit ja täytäntöönpano ja sitten tässä on kuva myös siitä, mitä on todella saatu aikaan, mikä on tuotos. Ja sitten oikealla on pieni laatikko, jossa sanotaan tai puhutaan muista tekijöistä, other factors. Ne vaikuttavat tällaisiin tavoitemuuttujiin ja ne ovat usein hyvin hallitsevia ja ehkä sisä, tämä on tällainen sisäpiirin näkemys. Kun katsotaan rakennepolitiikan täytäntöönpanoa, todellisuudessa siis nämä muut tekijät ovat todella hallitsevia. Tämä on tosi tilanne. Teidän kannattaa katsoa niiden maiden tilannetta, joita on tuettu, jotka eivät siis ole liittyneet mitenkään rakennepolitiikkaan talouskriisiin ja muut tekijät ovat todella tuhonneet näissä maissa sellaisia rakennepolitiikalla pitkällä aikavälillä luotuja rakenteita. Mitkä ovat sitten päätelmät tästä kaikesta? Tehokkuuden mittaaminen on äärimmäisen vaikeaa ja Nämä kaksi asiaa täytyy aina pitää pystyä pitämään ero, erossa toisistaan, eli nämä tehokkuudet, toimien tehokkuudet, tehokkuus voi tuhoutua muiden syiden takia ja näin syntyy väärä päätelmä. Yksinkertainen vertailu odotetusta tuloksesta ja todellisesta tuloksesta ei ole siten mahdollista, kahta asiaa ei voi samalla aikavälillä vertata, to, verrata toisensa, jos niitä ei myös suhtauteta muihin tekijöihin. Ja tärkeää on myös se, että lyhyellä aikavälillä monet rakennerahastojen ongelmat eivät näy. Ensinnäkin tässä on kyse täytäntöönpanosta, ei niinkään tehokkuudesta. Jos tehdään tällaisia toimia, niin silloin tuloksia ehkä näkyy, mutta ne näkyvät vasta myöhemmin esimerkiksi patentteina ja parempana yritysten tuloksena. Ja usein unohdetaan myös se, että syntyy paljon viivettä ennen kuin tulokset saadaan todella käyttöön, siis siitä mihin nämä toimet liittyvät ja alueellisesti aikaa voi kulua kaksi kolme vuotta ennen kuin tiedot julkaistaan, joten tilanne on hyvin hankala ja kunnianhimoinen, kun halutaan täytäntöönpanna tällaista järjestelmää, mutta mielestäni on äärimmäisen välttämätöntä, että työtä jatketaan. Periaatteessa mahdolliset ongelmat täytyy pystyä ottamaan huomioon. Ja tämä johtaa siihen, että että meistä olisi hyvä, että mentäisiin todella tällaiseen tulos- ja tehokkuus suuntautuneeseen järjestelmään. Tämä ei ole mikään radikaali uudistus, vaan syvällinen uudistus nykyisessä järjestelmässä, jossa on pyritty tuloksiin ja tavoitteisiin alusta lähtien. Ja kuten sanoin, on tärkeää, että toimet ja ongelmat täytyy ottaa tarkasteluun, jotta nähdään logiikka siitä, mitä tulee tehdä, jos tavoitteet on esimerkiksi asetettu väärin ja rahat menevät täysin kankkulan kaivoon. Ja kun määritellään näitä tavoitemuuttuja, meidän täytyy olla hyvin tarkkoja. Ja tästä koituu se, että erityisesti mikrotasolla täytäntöönpanon täytyy olla paljon tiukempaa. Ja DG Region valitsema kontrafaktuaalinen lähestymistapa on varmasti hyvä. Näin on tehty jo markkina, markkinoilla aikaisemmin, muuta vaihtoehtoja ei juurikaan ole. Ja tarvitaan molempia menetelmiä, jotta voidaan sanoa jotakin EUn rakennerahastojen toimintojen tehokkuudesta. Ja se, että syntyy aika viivettä vaikutusindikaattoreiden julkaisemisen ja indikaattoreiden välillä johtaa siihen, että rakennerahastojen täytäntöönpanossa panostetaan oikeastaan tai pitäisi panostaa entistä enemmän täytäntöönpanoin, koska rakennerahastojen tulisi saada aikaan pitkän aikavälin tuloksia, eikä ainoastaan johtaa lyhyen aikavälin tuloksiin kansantaloudessa. Tärkeitä ovat siis pitkän aikavälin tulokset ja tähän päästään vain, jos valtetaan odottaa, että tuloksia todella syntyy. Tässä kaikki. Kiitos. Thank you uh, very much. And now I will... Kiitoksia paljon. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron ensimmäiselle henkilölle, jolla on kokemusta näistä asioista, koska Elena Taliani edustaa Emilia Romanian alueviranomaisia. Nyt voitte kertoa oman näkemyksenne, olkaa hyvä. Grazie. Eh, dunque io mi rilascio direttamente Kiitoksia. Jatkan suoraan siitä, mitä edellinen puhuja totesi. Hän puhui täysin oikeista asioista ja siitä, kuinka monimutkaista rakenne- se politiikka ovat. No itse olen juristi, mutta joka tapauksessa tämä on äärimmäisen tärkeää, koska kohesiopolitiikka liittyy myös eurooppalaiseen lisäarvoon, kun tiedämme, että kun muilla politiikoilla on selkeästi määritelty tavoite, niin tällä alalla kaikki on hyvin suhteellista – tässä pyritään siihen, että voidaan vähentää eri alueiden välisiä epätasapainotiloja ja tämä on lisääntynyt niiden toimien kautta, joita hyväksyttiin viime vuonna hyväksytyssä Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa. Tässä tehdään todella tärkeäksi tämän varsinainen alueellinen ulottuvuus, joka tällä politiikalla on. Tällä hetkellä käymme keskustelua eri tasoilla, niin kuin kaikki varsin hyvin tiedätte. Ei tästä tämän enempää. Mitä sitten tulee komission valintaan, tekemään valintaan, se pyrkii keskittymään siihen, että valvontajärjestelmä on tehokas, jotta saadaan todella tehokasta kohesiopolitiikkaa aikaan. Ja tämä perustuu, kuten tiedämme, nyky kohesiopolitiikan arviointiin ja tehokkuuteen. Tällä hetkellä politiikan arviointi ei ole riittävää laadullisesti tai määrällisesti. Tiedätte tämän paremmin kuin minä. Sitten äh, tässä Varkan raportti, jota komissio on käyttänyt tekstinsä pohjana, ehdottaa tällaista place-based, paikkaan pohjautuvaa lähestymistapaa, eli tässä sekä syrjäytymisen että tehottomuuden vähentämisessä keskitytään juuri alueellisuuteen. Se on juuri ihanteellinen lähtökohta päästä laadullisesti eteenpäin uudella ohjelmointikaudella, mutta tässä tarvitaan todella merkittäviä muutoksia. Tässä tehdään myös pieni arvio mahdollisista vaikutuksista, joilla, jota tällaisella uudella lähestymistavalla voisi olla. Place-based lähestymistapaan voi liittyä tiettyjä riskejä, mutta se voi myös tuoda konkreettista etua. Jos arvio on laatu, laatunsa puolesta heikkoa, niin tästä koituu suuria ongelmia. En puhu nyt tämän enempää tästä uudesta ehdotetusta järjestelmästä, koska muut ovat tämän jo tehneet paljon paremmin kuin minä, mutta tässä pyritään tällaiseen kontekstuaalisuuteen, jonka täytyy olla ennen kaikkea teknologista ja johdonmukaista. Ja tässä täytyy katsoa poliittisten valintojen ja siihen liittyvien erilaisten hallintovälineiden suhde. Ja niitä täytyy pystyä muuttamaan ja mukauttamaan ja päätöksenteossa täytyy pystyä julkisella taholla niitä arvioimaan ja niitä myös tämä on tärkeää pitää pystyä mm, arvioimaan ja monen monitasoisuus on tässä myös tärkeä ulottuvuus. Tästä vallitsee suuri yhteisymmärrys. Ja nyt sitten tähän alueelliseen lähestymistapaan. Siitä meillä on kokemuksia. Kun katsomme tätä muutosta, niin uskomme, että sen kautta todella voidaan päästä siihen, että julkinen päätöksenteko kaikilla tasoilla voi olla paljon vastuullisempaa, lähtien omalta tasoltamme eli alueelliselta tasolta – ja politiikan kaikki tasot, valvonta, täytäntöönpano ja uuden syklin arvio saadaan paremmalle tuolalle. Tässä määritellään omistajuus ja tiljet vastuuvelvollisuus, eli se kuinka hyvin toimijat ovat vastuussa siitä, mitä ovat tehneet. Ja tähän arviointiin tarvitaan todella sellaisia järjestelmiä, jotka ovat laadukkaita. Ja toinen asia, jonka tähän lisäämme, on, että uudella tavalla kiinnitetään huomiota asioihin ja päätöksentekoon alueellisella tasolla. Meistä tässä on kyse arviointijärjestelmästä. Siihen liittyy teknisiä kysymyksiä, mutta myös tärkeitä poliittisia näkemyksiä, koska niitä tarvitaan siihen, että voidaan todella tehdä poliittisia päätöksiä. Mitä odotuksia ja muutoksia edessämme sitten on? Tarvitaan siis strategisia päätöksiä, jotta toimittaisiin entistä voimakkaammin. Tähän liittyy integraationäkökulma rakennerahastojen välillä, keskittyminen ja sitten tällaiset kumppanuussopimukset kehitykseen ja investointeihin. Totta kai alueiden tulisi olla tässä keskeisinä toimijoina. Ja jos nämä siirtymäalueet toiminnallisten ohjelmien ja strategisten päätösten välillä – todella lähtevät ponnistelemaan siihen, että ne hallinnoivat politiikkaa oikealla tavalla. Tiedättehän, että tähän kohesiopolitiikkaan käytetään paljon varoja. Eli kuka nyt parhaiten sitten tietää, tai paremmin kuin me tietävät, mitä on tehty ja minkälaista tietoa meillä on. Ja haluaisin vielä sanoa, että Tämä tulisi olla myös se alue ja paikka, jossa yksityiskohtaisesti määritellään politiikan eri välineet. Tässä pitäisi olla näitä kumppanuussopimuksia eri tasoilla niin, että voidaan arvioida kohesiopolitiikkaa kansallisten uudistusohjelmien puitteissa ja EU 2020 strategian puitteissa. Alueet ovat jääneet tämän strategian ulkopuolelle, mutta sitten meiltä kysytään, miten mukaudumme tähän. Tämä voisi olla yksi mahdollisuus saada jälleen alueet aktiivisesti mukaan 2020 strategiaan ja samalla laadullisesti myös mukauttaa toimia kosipolitiikassa tähän strategiaan. Sitten vielä valvontoista puhuimme. Tässä pyritään todella keskeisellä tavalla keskeiseen tavoitteeseen, eli yksinkertaistamiseen. Tässä täytyy välttää uudelleen kansallistaminen. Omassa maassani, kuten Italiassa, tämä aiheuttaisi suuria ongelmia, erityisesti juuri kohesiopolitiikan kaltaisella alueella, kuten sanoin. Ja tämä muutos meidän mielestämme ei ole ainoastaan tehtävissä teknisesti, koska kaikissa toimielimissä ja alueellisesti, jotka jo pyörittävät kohesiopolitiikkaa, on hallinnollista kapasiteettia ja myös tietoa siitä, että muutosta tarvitaan. Eli tätä tarvitaan, tämä on hyödyllistä. Nyt on todella aika puhua uuden syklin muutoksista. Mutta tämä todella on myös tarpeellista koska kuten sanoin, kohesiopolitiikan tarkoitus on tuoda esiin alueiden erityispiirteitä, viedä niitä eteenpäin, mutta jos niitä ei voida todella vertailla toisiinsa, niin silloin ne eivät ole tehokkaita. Jos alueet eivät näe, mitä hyötyä niistä on, niin silloin kohesiopolitiikasta ei ole mitään hyötyä. Sanoin, että on suuri vaara siitä, että tehdään vääränlaisia muutoksia tai että muutoksia ei synny lainkaan ja alueet, alueet uskovat, että tämä riski on kestämätön. Mitä tulee sitten hyvin ja huonoihin puoliin, näemme, että tässä on todella kaikilla toimielintasoilla paljon tehtävää, mutta tässä on kyse uudelleen organisoinnista, rationalisoinnista ja näiden mallien uudelleen jaosta niin, että jatketaan työtä jo olemassa olevin rakentein. Meillä on siis jo hallintokapasiteettia. Tässä ei ole kyse siitä, että saataisiin lisää resursseja tai että lisättäisiin uusia rakenteita vanhojen rinnalle, vaan että niitä tehostetaan. Tarvitsemme tätä mallia niin, että kaikki voimme tehdä työtä uudella tavalla, tehokkaammin. Ja toinen tärkeä kysymys, jonka tässä näen, liittyy liittyy sitoumukseen. Tarkoitan tällä sitä, että päätöksentekijöiden täytyy todella ymmärtää täysimääräisesti, minkälaisia muutoksia nämä muutokset tuovat poliittisesti katsottuna. Uskon, että nämä ponnistelut todella tuovat mukanaan tärkeitä laadullisia muutoksia kohesiopolitiikkaan. Ja jos haluamme tehokasta kohesiopolitiikkaa, niin se, että päästään parempaan tulokseen ja tehokkuuteen perustuvaan kohesiopolitiikkaan. Tämä voi onnistua, jos tässä toimitaan oikealla tavalla alueellisesti ja meidän täytyy myös muistaa, että tässä täytyy katsoa, että meillä on vertailtavissa olevaa tietoa ja muutosten tulee olla sekä laadullisia että määrällisiä. Me puolustamme ja kannatamme tällaista paradigman muutosta ja olemme valmiita tekemään töitä tämän eteen kaikilla tasoilla. Uh, very much and I would like to invite uh, Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron latvialaiselle edustajalle, herra Aleksandros Antonovs kertoo nyt meille omat näkemyksensä. Kiitos, olen todellakin Reikasta, mutta en sano niin, vaan olen Latviasta niin on kertoa kansallisista näkemyksistä koskien tuloksiin ja tehokkuuteen perustuvaan kohesiopolitiikan aloitan vähän teoreettisemmin, kun ajatellaan rajallisia resursseja, no ainahan näin on hallinnollisesti ja muuten, niin on selkeä kielteinen suhde sen välillä, että keskitytään panosvalvontaan ja analysoidaan politiikan tuloksia. Ja siksi onkin tärkeää nähdä minkälaista politiikkaa oikein on harjoitettu näinä vuosina, mikä siihen on johtanut. Sitten kolme viimeisellä ohjelmakaudella, tämä on tällainen historiallinen perspektiivi ainoastaan, joka meillä on Latviassa asiasta, to- toteutusjärjestelmä joutui enemmän ja enemmän keskittymään panoksiin, panoksen valvontaan eikä niinkään tuloksiin. Ja olemme myös voineet nähdä, että alkuperäiset muutosesitykset rahoitus asetuksen viime vuonna oli yksi askel jälleen samaan väärään suuntaan edelleen. Tämä on vielä yksi askel kohti panoskontrolloihin, eikä niinkään siihen, että hallinnoitaisiin ja tuloksia, joita politiikalla saavutetaan. Joten uudistus, josta me nyt puhumme itse asiassa – liittyy siihen, että muutetaan valintakelpoisuudesta tuloksiin. Kun ajatellaan matemaattisesti rahat, jotka alueet ja jäsenvaltiot saavat yhteisöltä tai unionilta, sen, sen mukaan mitä tuloksia alueilla on saavutettu, eikä niin kuin nyt tehdään, että rahoitus tulee Brysselistä ja se on tulosta sille, mitä kirjanpilosti voituu osoittaa, että olemme käyttäneet tämän ja tämän verran rahaa se on niin perustana. Sitten askel askeleelta näiden kohtien läpi, eri perustelujen läpi. Kun tällaista järjestelmää toteutetaan, niin se, siinä tarvitaan suurempaa roolia analyyttiselle valvonnalle ja yleensäkin arvioinnille siitä, mitä saavutetaan kansallisella aluetasolla. Ja niin kuin on sanottu, koska hallinnollinen kapasiteetti on rajallista, niin tässä täytyisi vähentää valvontaa ja laskutusta, koska ovat näitä tekijöitä, jotka näkyvät tämänhetkisessä täytäntöönpanojärjestelmässä. Yksi kohta, jonka vielä ottaisin esille horisontaalista politiikoista, on erityisesti julkiset hankinnat ja valtion tuet. Ne vievät valtavasti hallinnollista kapasiteettia, aikaa ja ponnisteluita ja sitten tämä on pois sitten ohjelmien toteutuspuolelta. Eikä hallinnoida, käsitellä näitä tuloksia ja varmisteta, että on toteutettu näitä horisontaalisia politiikkoja. Ne ovat e- varsin erilaisia, merkittäviä, mutta erilaisia politiikkoja kuin kohesiopolitiikka itse on. Mitä tulee hallintoon, Brysselissä voitaisiin sanoa, että joukko pääosastoja pitää tehtävinään politiikan äh, sanomista kohesiopolitiikan tekijöille, joten äh, regio, työllisyys, pääosasto ja myös maatalouspääosasto ja meriliikenteen pääosasto nyt pakottavat näitä pakottavat näihin politiikkoihin, jotka kuuluvat näiden pääosastojen johtoon. Joskus se on ihan hyvä joidenkin pääosastojen kohdalla, mutta se on aiheuttanut kyllä lukkiintumista kohdallisuudessa. En todellakaan ole mikään nihilistinen, mutta en halua tällainen ajatellen horisontaalisia politiikkoja tai yhteismarkkinakysymyksiä, niin, mutta minun mielestäni on kuitenkin väärin antaa kohdiselpaikat taakaksi se, että se joutuu toteuttamaan horisontaalisia politiikkoja, jotka pitäisi hoitaa muualla tai täyttöönpano muualla. Jos kyseinen pääosasto on sitä mieltä, että valtion tukivalvonta jäsenvaltiossa ei toteudu täydellisesti, niin sitten pitää saada jotakin tehdä oman poliittisen vastuualueensa puitteissa, jos on sellainen tuntemus, että joku jäsenvaltio ei hoida kysymyksiä julkisessa hankinnossa tarpeeksi laadukkaasti, niin silloin tähän asiaan pitää tarttua sopivassa paikassa, eikä kaatata kaikkia kohesiopolitiikan päälle joka sitten valvoisi tätäkin täytäntöönpanoa kohdepolitiikan yhteydessä. Sitten eteenpäin tähän ohjelma strategiseen vaiheeseen uskomme vahvasti, että jokaisen jäsenvaltion ja alueen täytyy aika vapaasti voida valita prioriteetteja alueellisella ja kansallisella tasolla ja sitten sopia näistä komission kanssa – Samanaikaisesti myös sovittaisiin tuloksista, joihin pyritään ja jotka pitää saavuttaa, jotka sitten ovat taas pohjana sille, että maksu ohjelman täytäntömasta saadaan myöhemmässä vaiheessa. kun ajatellaan sitten tavoit, tavoitteita, joista ohjelmia ei nyt sitten sopia, niin tavoitteet tietysti pitäisi olla fiksuja. Kaikkihan ovat tästä samaa mieltä. Ja tämän pitäisi se, niin se selkeästi käsitellä tuloksia ja tuotantoa. Palaan kohta enemmän näihin tähän tulospuoleen. Varmastikin indikaattoreiden määrä pitäisi jotenkin valtavirtaista, että keskitytään kaikkein tärkeimpiin niistä. Ja tässä haluammekin onnitella Euroopan komission tekemää ehdotusta. Se on halunnut laatia lista näistä indikaattoreista, ydinindikaattoreista ja tehdä niistä tällaisen pohjan, jolle koko politiikko perustuu, mitä ohjelmien täytäntöönpanoon tulee alueella ja Samalla tämä luettelo ydinindikaattorista, se miten valitaan tietty ohjelma, niin siitä pitäisi myös sopia ihan tietysti ennen kuin ohjelmakausi alkaa, mutta koska jotkut ovat jo alkaneet tämän toiminnan ja ponnistelut, niin ehkä pitäisi ottaa ylin indikaattoreihin ennen kuin ohjelma vielä on loppuun. Niin, että ohjelma voitaisiin rakentaa näiden ydinindikaattoreiden ympärille, joita sitten aletaan käytännössä toteuttaa. Sitten ohjelmien vaikutuksesta selvästi näemme, että politiikan tavoitteet täyttyvät e- tehottomasti, ja saksalainen kollega tässä hetki sitten perustelikin, että muut tekijät, jotka eivät mitenkään kuulu tähän koisapoliittisen ohjelmaan, voivat vaikuttaa valtaisavalla erittäin tärkeällä tavalla siinä, miten saavutetaan toivottua tulosta. Toisaalta ohjelman tulokset ja tuotanto niitä pitäisi määritellä ohjelmassa eikä vain ulkoisten toimien johdosta, joten arviointi on erittäin tärkeää ja vaikutusta ei pitäisi kohdentaa ohjelmaan ja ja tätä kautta voidaan sitten saada rahoituskomissiolta. Minun mielestäni, jos maailmassa täydellinen suunnitelma A, politiikan uudistamisessa on siinä, että jäsenvaltiot ja sopivat komission kanssa tavoitteista, joihin ohjelma pyrkii ottaen huomioon, kuinka paljon suurin piirtein tämä pitäisi maksaa ja sitten alue tai jäsenvaltio jatkossa alkaa toteuttaa ohjelmaa ja saa aikaan näitä toivottuja tuloksia ja näiden tulosten pohjalta sitten saa rahat komissiolta. Tämä saattaisi sisältää myös hieman riskinottoa molemmin puolin. Voisi olla sellainen tilanne, että toteutus ja tulokset itse asiassa tulevat halvemmaksi ja sitten yhteisö maksaakin itse asiassa enemmän alueelle kuin alueet ovat käyttäneet saadakseen aikaan nämä tulokset. Toisaalta kustannusnousut, jotka olemme nähneet aikaisemmilla ohjelmakausilla, saattavat aiheuttaa sen, että tulosten saavuttanut on vieläkin kalliimpaa alueelle ja silloin alue joutuu itse maksamaan enemmän ohjelmista kuin alun perin kuviteltiin. Mutta, mutta sitten kun ajatellaan lopullisia kustannuksia tulosten saamisessa, niin se motivoi lopullisia loppuhyödyn saajia pyrkimään todellakin näihin vastaaviin tuloksiin ja toivotuihin tuloksiin Siihen me kaikki pyrimme, että toteutus olisi teho, tuloksellista ja tehokasta. Tietenkin tarvitaan selkeä sovittu metodologia siitä, kun päätetään, oliko ohjelma hyvä ja onnistunut, saavuttiko se tulokset ja vai eikö se ollut sataprosenttinen tulos, niin silloin tarvitaan selkeä metodologi, miltä pohjalta EU maksaa nämä korvaukset. Meillä on kokemusta Maailmanpankista, mutta meillä on kokemusta myös naapuruspolitiikka-instrumentista. Tällä tavalla komissio hoitaa naapurimaiden kysymyksiä. Ukraina, vaikka Georgia, ovat tällaisia. Meillä on siis kokemusta täälläkin siitä, kuinka toteutetaan tällaista lähestymistapaa. Aina on sitten tämä suunnitelma B myös, varasuunnitelma. Ja enemmän näitä yksinkertaisia kertakustannuksia. Nyt niitä on kolme tyyppisiä, tämän tyyppisiä kertakustannuksia, joita toteutetaan eri jäsenvaltioissa eri alueilla vaihtelevalla menestyksellä, mutta kaiken kaikkiaan kuljetaan näin oikeaan suuntaan, jossa tilinpidosta ei keskustella lopullisen saajan ja hallinnoijan, hallinnoivan viranomaisen välillä ja komission välillä. Nämä yksinkertaiset kustannukset tulevat valintakelpoisiksi vasta sitten, kun tulokset on saavutettu ohjelmista, joten meillä on jo aika paljon kokemusta tästä. Edelleen vähän aikaisemmasta kohdasta niin vielä horisontaaliset politiikat, niitä pitäisi vahvistaa kohdallisen ulkopuolelta. Siellä on järkevämpää toimia näin, eikä taas antaa liiasta taakkaa näistä kysymyksistä kohesiopolitiikan harteille. Olen varma, että on myös CDF ja niin edelleen suunnitelmia, monin, monia muitakin. Tämä on tällainen hybridi tämänhetkisen tilanteeseen verrattuna. Ja otettaisiin huomioon myös tuloksellisuus ja keskitytään kustannusten valvontaan ja sitten vielä asetetaan kaiken tämän päälle vaatimuksia, valvoa tuloksia ja, ja rangaista lopullisia hyödynsaajia ja alueita, jos eivät ole päässeet toivottuihin tuloksiin. Tämän tyyppinen valvonta tai kannustin tai sanktiojärjestelmä pyrkii saavuttamaan näitä tuloksia ja mielestäni tällainen toteutuu vain, jos me sovimme siitä, että helpotamme taakkaa panosvalvonnassa koskien edunsaajia. Niin silloin meistä olisi kohtuullista ja järkevää ehdottaa suurempaa tuloskontrollimäärää. Sitten vielä lopuksi ehdollisuus, uusi ehdotus, josta komissio on laajasti keskustellut viime aikoina, ja me olemme tämmöisen ehdollisuus liittyy suoraan ohjelmien tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen, ja sen pitäisi pysyä siellä, se pitäisi ottaa virallisesti käyttöön ja kun enemmistö jäsenvaltioista ja alueista omaa jo kokemusta tämänhetkisen ohjelmakaudella ehdollisuudetta, niin ehdollisuutta on siis on oltu jo mukana ohjelmissa ja nämä ehdot suoraan liittyvät tuloksiin ja tuloksellisuuteen. Niiden pitäisi pysyä mukana täytäntöpanojärjestelmässä, ne pitäisi vi- ottaa virallisesti mukaan menettelytapaan. Mutta sitten myöhemmin ehdolliset ulkoiset ehdot vaikuttavat myös kohesiopolitiikkaan, mutta se ei taas kuulu suoranaisesti komission täytäntöönpanopuoleen. Ja ihan lopuksi meidän mielestämme performanssivaraus ei ole perusteltua ja tämän ohjelmakauden kokemusten valossa ei ole näin, kun kansallinen varaus ei ollut kovinkaan suosittu vaihtoehto. Kiitoksia. Olinkohan nyt tarpeeksi nopea, että saisin sain ansaituksi kysymyksiäkin. Uh, Viimeinen puhuja puhuu myöskin omista kokemuksistaan. Hän tulee Utrechtin alueelta, herra Basvanen Bach. Olkaa hyvä. Voin ehkä tähän yhteyteen mainita, että aikaa on kovin vähän. Kiitoksia siitä, että saan tilaisuuden puhua täällä tänään. Aion puhua niin lyhyesti kuin vain mahdollista, koska monet seikat tuli jo mainituksi edellisissä puheenvuoroissa. Minua on pyydetty kertomaan vaatimuksista ja kapasiteetista, jota on olemassa, kun halutaan toteuttaa tällaista tulossuutautumista kohesiopolitiikkaa. Tarkastan tätä alueviranomaisten paikallisviranomaisten näkökulmasta ja tarkastan niitä reunaehtoja – joiden täytyy toteutua, jotta tulosorientoituneeseen lähestymistapaan ja tuloksiin voidaan päästä. Ensinnäkin pohjalla on komission ehdotus, komission ehdotukset ja kumppanuusperiaate esimerkiksi ja kapasiteetin rakentaminen ovat tässä suhteessa erittäin tärkeitä. Politiikan kehittyminen ja vaikutukset alue- ja paikallistasolla – Yleinen suuntaus on kohti integroitua alueellista lähestymistapaa, paikkaan sidottua lähestymistapaa. Herra van Nistelrooy. Tuntee Eindhovenin esimerkin. Kyse on alueesta ja sen hallinnosta. Siellä on eri ty- hallinnon taso, jotka tekevät yhteistyötä työmarkkinoisapuolten kanssa. Tällaista tulee näkemään yhä enemmän Euroopassa. Lisäksi tullaan havaitsemaan, että yleiset tavoitteet johtavat alakohtaisiin päätöksiin. Ja tavoitteiden alle tulee lukuisia alatavoitteita, joita aluepaikallisviranomaiset pistävät täytäntöön. Yksi tärkeä seikka tässä suhteessa on se, että resursseja puuttuu. Paikallisella viranomaisen täytyy siksi yhdistää määrärahoja eri rahastoista. Ja tästä tulee esimerkiksi ongelmia. Pelkässä on kuntia, joissa, joiden budjetit ovat olleet hieman vaikeuksissa Dexia Pankin vuoksi. Yhdemmän nähdään, että alue- ja paikallisviranomaiset tekevät yhteistyötä eri osapuolten kanssa ja kansallisjärjestöjen kanssa, eri instituution kanssa ja luovat tällaisia erilaisia yhteistyökeskittymiä. Alue- ja paikallisviranomaiset haluavat myöskin integroituneempaa alueelliseen sidottua kohesiopolitiikkaa. Kun tarkastetaan komission ehdotuksia, tärkein ehdotus komissiolta on tehdä Euroopasta vuoteen 2020 mennessä johtava talousalue. Me sanomme kyllä tähän kyllä, mutta miten tähän sitten päästään? Komissio haluaa ottaa käyttöön systemaattisen tavoitteiden luettelon käsikirjan. Tämä on hyvä idea, mutta tässä pitäisi olla riittävästi joustavuutta, jotta alueet voisivat itse valita kaikkein relevanteimmat indikaattorit ja tavoitteet. Tämä pitäisi olla alhaalta ylöspäin suuntautuva prosessi ajatuksena myöskin, että komissio loisi yhteyksiä prioriteettien menoluokkien ja indikaattoreiden välillä, menoselvitysten ja indikaattoreiden välillä. Design of the national reform programs, the commission... Kun tarkastellaan kansallisia uudistussuunnitelmia, komissio on ehdottanut, että pitäisi tehdä val- valintoja kansallisohjelmien yhteydessä ja että nämä valinnat sitten johtavat kumppanuussopimuksiin jäsenvaltioiden kanssa operatiivisten ohjelmien toteuttamiseksi. Nyt nähdään, että Euroopassa on suuntaus, joka on yhä ilmeisempi. Alhaalta ylöspäin, tai pikemminkin ylhäältä alaspäin toteutuva prosessi. Se on jo yleisempi, kun halutaan pistää täytäntöön 2020 strategian jäsenvaltiossa. Alueet ja kaupungit eivät ole mukana tekemässä valintoja silloin, kun tehdään kansallisia suunnitelmia. Ja kuitenkin nämä johtavat äh, rakennerahastojen seuraavaan sukupolveen ja saattaa, että sitten meillä tulee sellainen tunne, että me ei, nämä eivät ole meidän ohjelmiamme, ellei sitten ohjelmista tehdä enemmän tulossuuntautuneita. Omistajuus on yksi ennalta erityis, mikäli tuloksia halutaan todellakin saada aikaan. Lyhyesti vielä tästä suoritusvarauksesta En usko, että tämä toimii EU-tasolla. Se on hyvin vaikea, tai eri ohjelmien on hyvin vaikea verrata. Pieniä ohjelmia on vaikeaa vertailla jäsenvaltioiden kesken suuria, pikemminkin 12 jäsenvaltiossa on ohjelmia. Ai, yhdestä rahastosta rahoitettavia ohjelmia, ja sitten on sosiaalirahaston ohjelmia, ja sitten on alukehitysrahaston ohjelmia. Kaikissa sen valtioissa on monien rahaston ohjelmia. Ja miten näitä voidaan sitten vertailla keskenään? On myös ohjelmia, joihin tulee rahaa useasta rahastosta esimerkiksi. Arvioinnin täytyy olla kunnossa. Kolmen vuoden päästä on hyvin vaikea enää arvioida ja sitten antaa palkintoja parhaiten suoritetulle ohjelmille. Tämä ei olisi reilua, eikä reilua kilpailua. Ehdollisuudesta sitten. Naapurini tässä jo mainitsi ehdollisuuden. Uskon, että voin pitkälti olla samaa mieltä hänen näkemystensä kanssa. Ehdollisuus pitäisi rajoittaa kohesiopolitiikan investointeihin. Sanomme kyllä, että ex ante ehdot otetaan käyttöön, mutta makrotalousehdollisuus pitäisi toteuttaa sitä tuota huomioon alueellinen paikallinen tilanne, ja kaupungilla pitäisi esimerkiksi olla mahdollisuus vaikuttaa – ehtokysymykseen. The NRP, so we should also be involved in uh, the design ja kun tehdään kansallisia suunnitelmia tai neuvotellaan siitä, miten investointikumppanuussuhteita luodaan, os kaikki osapuolten pitäisi katsoa nämä ohjelmat omikseen, jotta tämä toteutus täytyy tehdä oikeita valintoja ja oikeat prioriteetit voidaan valita ja myöskin oikeat indikaattorit, sellaiset, joita alueilla ja kaupungissa voidaan pistää täytäntöön, koska ne kuitenkin tekevät käytännössä työn, joten niitä täytyy olla mukana myöskin tekemässä päätöksiä. Pelkään tässä hieman, että joissakin jäsenvaltioissa Käytän sopimus tehdään komission jäsenvaltion kesken, kukaan muu ei pääse mukaan hämmentämään soppaa. Jotta saa päästäisiin tulossuuntautuneempaan lähestymistapaan, tarvitaan parempi kumppanuusperiaate. Mikä halutaan parempia ohjelmia, pitäisi keskittyä ex ante tavoitteisiin ja ehtoihin ja kaikkien osapuolten täytyy päästä mukaan myöskin alue- ja paikallisviranomaisten tarkoittaa myöskin sitä, että työmarkkinoiden osapuolten ja muiden instituutioiden täytyy päästä mukaan kaikissa ohjelman vaiheissa. Siksi en ollut kovinkaan tyytyväinen, kuin näin naapurini kalvota, koska tässä keskityttiin kansallisen tason hallintoon ja komissioon. Meidän nähdäksemme pitäisi olla monen tason hallintaa, ja tämä pakollinen kumppanuusperiaate täytyisi ottaa käyttöön, kun yleisasetusta annetaan, pitäisi olla jonkinlaiset miniminormit tätä kumppanuusperiaatetta varten, jotta kunnioitettaisiin alue- ja paikallisviranomaistenkin roolia. Minun nähdäkseni asetuksen pitäisi olla niin oikeudenmukainen kuin mahdollista, koska kun tarkastelen nykytilannetta, minun jäsenvaltioni on poikkeus, mutta monissa muissa jäsenvaltioissa, myöskin vanhemmissa jäsenvaltioissa, on sellainen tilanne, että todellista kumppanuutta ei ole olemassa eri hallinnon tasoilla. Monet alueet ja kaupungit on jätetty neuvottelupöydän ulkopuolelle silloin, kun ohjelmia on suunniteltu. kuitenkin pistävät ohjelmia täytäntöön. Ei tämä ole mitään monen tason hallintaa. words about capacity building. Um, we all know that a lack of... Uh, Sitten hallintopuoli. Tiedämme, että hallintopuolella on liian vähän kapasiteettia ja tämä haittaa operatiivisten ohjelmien täytäntöönpanoa. Uskon, että on hyvä ajatus, että komissio ehdottaa, että kapasiteetin rakentaminen on osa tätä temaattista käsikirjaa, mutta meidän mielestämme voitaisiin tehdä paljon enemmänkin. Yksi merkittävin seikka olisi vaihtaa parhaita käytäntöjä eri kaupunkien ja alueiden kesken, esimerkiksi Urban aloitteen yhteydessä. Jäsenvaltioiden täytyisi jatkaa myöskin yhteydenpitoa alueiden ja kaupunkien suuntaan uusissa jäsenvaltioissa – kaikkiaan, kaikkien jäsenvaltioiden alueita ja kuntia pitäisi houkutella tekemään paremmin yhteistyötä uusien jäsenvaltioiden alueiden ja kuntien kanssa. Kumppanusperiaate nähdäkseni voi johtaa siihen, että alueiden paikallistason kapasiteetti pistää ohjelmia täytäntöön paranee. Mikä halutaan parempaa ja tuloksiin suuntautunutta politiikkaa? Niin, Minun nähdäkseni pitäisi enemmän keskittyä avaintavoitteisiin ja indikaattoreihin ex ante ehdollisuuteen. Samalla pitäisi jättää riittävästi joustavuutta alue- ja paikallisviranomaisille, niin että saadaan siinä todellista integroitua alueellista politiikkaa. Tote, toteasin, että kohesiopolitiikka tarkoittaa muutakin kuin EU 2020 tavoitteita. Kun tarkastetaan kohesiopolitiikan tuloksia, tarvittaisiin todellista monen tason hallintaa, mukaan luettuna jonkun laaditaan kansallisia toimintasuunnitelmia. Asetusta täytyy yksinkertaistaa, mutta ei pelkästään yleisasetusta, vaan myöskin julkis, julkisia hankintoja koskeva asetus täytyy yksinkertaistaa. Tämä on ehdottoman tärkeää. Haluaisin tässä alleviivata monitasoisen hallinnon eri tasoja. Kiitoksia kovasti. No niin, nyt olemme jo niin pitkällä, että kuulimme nämä alkupuheenvuorot. Kaikki on paperilla, todellakin tärkeä, mutta nyt me joudun kyllä kertomaan teille, että jotta kaikki voidaan pitää mukana, niin meidän pitää viiden minuutin kuluttua lopettaa. Katsotaanpas, mitä voimme tehdä. Ehkä voimme ottaa jotakin kysymyksiä, jos kysymykset ovat selkeitä, niin ehkä niin voidaan taas selkeitä vastauksia muutoin. Tietysti ollaan tässä prosessissa, olemme valmistautumassa uuteen kauteen, ohjelmakauteen ja saattaisi olla mahdollista, jos kysymykset suoraan tehdään joillekin puhujille teistä, niin silloin voitaisiin saada vastaus ehkä kahdenkeskisesti ja sitten meidän pitäisi kuitenkin kaikki saada nämä vastaukset. No otetaan nyt joitakin kysymyksiä tähän. Näin sormen toiveen. <laughs> Rova Brovoha antoi tällaisen pikkumerkin. Brovoha, jos nyt sanon nimen oikein, pyydän häntä puhumaan. Olkaa hyvä. Eh, já bych chtěla na úvod říct, že velmi vítám otevření této debaty, protože vždycky mám... Kiitoksia. Olen todellakin tyytyväinen, että tällainen keskustelu päästään alkamaan. On sellainen tunne, että aina kun puhumme siitä, että äh, rahoja ei käytä oikein, niin silloin puhumme vain hallinnosta ja tilinpitopuolesta. Sanomme, että ei ole puutteita tai virheitä, tai virhetaso oli pieni, mutta emme kuitenkaan koskaan puhu tuloksesta tehokkaasta varojen käytöstä. Meidän pitäisi tämä näin tehdä useammin. Kun minähän olen kunnallispolitiikko itse ja näen tässä kahden tyyppisiä ongelmia. Te puhuitte erilaisista metodeista, miten voidaan mitata tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Mutta olemme todenneet kuntatasolla, että miten mitataan näitä tuloksia. On sellaisia projekteja, jotka on helppo mitata – voidaan ottaa huomioon asukasmäärä ja niin edelleen, mutta jos aina kun haluaa esimerkiksi tyytyväisyyttä mitata asukkaiden kohdalla, niin tämä on paljon vaikeampaa. Kunnat voivat kertoa, että emme voi tällaista mitata, joten emme ole huolissamme kanssa tuloksista. Sehän on huono asia. Tai sitten on toinen ääripää silloin, kun haluamme soveltaa matemaattisia metodeja ja mitata tällä tavalla tyytyväisyyttä, niin olen varsin iloinen itse nähdessäni aktiivisen maailman edustaja täällä paikan päällä, meidän pitäisi tollakin saada yksinkertaisia metodeja käyttöön, joita sitten voidaan soveltaa myös pienissä kunnissa. En puhu suurista alueista. Ne pystyvät soveltamaan vieläkin hienovaraisempia metodeja ja tässä minä näen roolin EU-tasolle. Tällaiset yksinkertaiset metodit pitäisi antaa niiden ihmisten käyttöön, jotka valmistelevat ja toteuttavat projekteista. Toinen hyvä metodi olisi tehostaa koulutusta, jota tarjotaan kunnille ja kaupungille, jotta ne voisivat soveltaa näitä metodeja päivittäisessä työssään myös, siis kansallisella tasolla. Joten tämä ei ole kysymys, vaan oikeastaan tällainen haaste tutkijavieraillemme, joten pyydän teitä laatimaan tällaisia metodeja ja työstämään niitä, koska tiedän todella, että Voisimme soveltaa ja käyttää moniakin olemassa olevia metodeita löytyy yritysmaailmasta, mutta se on varsin monimutkaista meillä. Kiitos. Kiitoksia. Meillä ei ole aikaa kuulla vastauksia, mutta ihan lyhyt kysymys vielä sieltä. Jan on suorastaan mestari lyhyiden kysymysten esittäjänä. Ei kylläkään tällä kertaa. Yes, some, some remarks. Muutama huomautus. Ensimmäinen huomio. Tietystikin tämän huono ajankohta tästä kulmista varten. Suurin piirtein kukaan ei ole enää paikalla. Ja meillä oli erittäin tiukka äänestyssessio tuossa aiemmin. Ja kaikki ovat mukana äänestämässä ja sitten kaikki häipivät paikalta. Tämä on kuitenkin yksi tärkeimpiä ja kiireellisimpiä. Joten tämä on suurin ongelma. Ehkä me pitäisi nyt uudelleen pohtia, kannattaako tätä keskustelua jatkaa, koska kun puhutaan tehokkuusta ja tulosten arvioinnista, tämä on yksi vaikeimpia kysymyksiä. Miksikö? No siksi, että ensinnäkin olen erittäin tyytyväinen siihen, että kuulin sanottavan, että tämä on suur- tulossuuntautuisempaa politiikkaa, eikä tulossuuntautunutta politiikkaa, koska emme voi kuvitella sellaista politiikkaa, joka ei olisi tulossuuntautunutta. Tämä olisi katastrofi. Mikäli pohditaan tulos suuntautunutta politiikkaa Euroopassa. Mikäli ei se toteudu, niin mitä me sitten teemme? Teemmekö politiikkaa, joka ei halua aikaansaada tuloksia? Ihan pöhköä. Nyt ei siis saada tulos suuntautuneempaa politiikkaa. Puhutaanpa asiasta nyt vakavasti. Nyt puhutaan tulossuuntautuneesta politiikasta ja keskustellaan konkreettisemmin vastuuvapaudesta. Ja tintarkustuomioistuin astuu kuvan mukaan, eikä se keskustele tulossuuntautuneesta politiikasta, vaan pikemminkin suuntautuneesta politiikasta, mikä papereihin, paperi, papereihin keskittyvästä politiikasta. Niin ongelmana ei ole vaan lainsäädäntö. Tilintarkastustoimistojen tehtävänä on tarkastella, onko paperit kunnossa. Se etsii virheitä. Ei se etsi virheitä sen suhteen, onko tullut hyviä tuloksia vai ei, se tutkii menettelytapavirheitä joten tilintarkastustuomioistuin haluaa, että Euroopan parlamentti valvoo enemmän ja että virheitä on vähemmän. Ja samanaikaisesti me keskustelemme kustannuksista, joita koituu valvonnasta, mikä halutaan välttyä virheiltä. Ja valvonnan kustannukset ovat joskus korkeammat kuin ne tulokset, joita politiikalla saadaan aikaan. Tämä on tilintarkastustuomioistuimen ongelma. Kaikki tietävät tämän ongelman. Kohesiopolitiikan puolella virheitä on ja yksi ongelmista on se, että julkiset hankinnat ovat hankalia. Ja tukikelpoisuuskriteerit niin ikään. Ja sitten kun puhutaan julkisista hankinnoista ja samanaikaisesti parlamentissa yksi valiokunta, sisämarkkinavaliokunta, keskustelee julkisista hankinnoista ja toinen valiokunta, meidän valiokuntamme, ei edes huomannut, että kun on kyse varanhoitoasetuksesta, niin siellä on pitkä pätkä, jossa puhutaan julkisista hankinnoista, mutta se ei vastaa sitä direktiiviä, joka koskee julkisia hankintoja. Eikä sama, rinnakkain aikaan Euroopan unionissa kahdessa toimielimessä työstetään samaa asiaa ja sitten annetaan eri sääntöjä, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Ja tästä tulee varsinainen sotku. On tärkeää sanoa, että meidän pitäisi paljon paremmin koordinoida asioita, kun työstämme tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten indikaattoriongelma. Samanaikaisesti, kun puhutaan indikaattorista, puhutaan myöskin siirretyn riskin tasosta ja ex ante arvioinnista. Emme voi keskustella virheongelmasta ilman, että pohditaan, miten hoidetaan arviointi. Tämä liittyy tähän ensimmäiseen puheenvuoroon. Entä sitten arviointi ja entä sitten seuranta? Arvioinnin seuranta. Mitä arvioinnista seuraa? Meillä on paljon kehittyneemmät menettelyt, jotka liittyvät arviointiin. Ja tässä vaiheessa on mielenkiintoista tarkastaa, mikä tilanne on. Tieden maailma analysoi, mutta tuleeko tästä mitään tuloksia? En, miten valmistellaan uutta politiikkaa, kun entinen politiikka on vielä käytännössä, se pistää edelleenkin täytäntöön. Tämä on hyvin monimutkaista, että me tarvitsemme tätä keskustelua ennen seuraavaa ohjelmakautta. Päätökset täytyy tehdä ennen sitä, koska muuten ne keskustelemme vain suuntautuneesta politiikasta ja makrotalouspuolella ainakin siten, miten politiikan tuloksia ja tehokkuutta arvioidaan, mutta meillä ei ole aikaa nyt käydä mitään keskustelua. voi voida odottelemaan tuloksia. Valitettavasti tulkkaus päättyy tähän. Kokous jatkuu edelleen. I think we should absolutely continue the debate on the very concrete examples and uh, because it's, it's one of the most urgent elements. Thank you very much, Mr. Albrecht